Ildiko, are you ready? Oletko Ildiko valmiina? Voimmeko aloittaa tämän iltapäivän osuuden? Ollaan nyt pari minuuttia myöhässä jo ja asioita on paljon. Otetaan ensimmäiseksi keskustelu sisämarkkinoiden hallinnointi ja eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa ja siihen tehdeistä tarkistuksista ja esittelijä Gal Pelch on tässä esittelijänä ja hän saa ensimmäisen puheenvuoron ja voi esitellä asiaa ja jos joku muu kuin varjoesittelijä haluaa puhua, niin pyytäkö sitten puheenvuoroa. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja muita kollegoita yhteistyöstä tähän asti. Yhteistyö on ollut oikein onnistunutta. Meillä on ollut lyhyet määräajat, ja, mutta siitä huolimatta kollegat ovat olleet hyvin aktiivisia ja tehneet 161 tarkistusta lyhyessä ajassa. Tämä merkitsee sitä, että tämä aihe on hyvin tärkeä ja kollegat mm, kiinnittävät jo työhöni suurta huomiota. Suurin osa tarkistuksista ovat samoilla linjoilla oman linjani kanssa, joten tämä helpottaa kyllä työtäni. Suunta on siis sama. Suurin osa kollegoista, itse asiassa kaikki kollegat ovat yhtä mieltä siitä, että Jotta sisämarkkinat toimisivat asianmukaisesti, tarvitsemme enemmän kuin pelkästään laillisten kehysten uudistamiseen, vaan meidän on kiinnitettävä huomiota myös täytäntöönpanon. Ja tästä syystä meidän on kiinnitettävä huomiota esteisiin ja ongelmiin, jotka meidän on ra- ratkaistava ja poistettava. Mitä nyt sitten olisi tehtävä? Meidän olisi tarkasteltava Eurooppa 2020 strategian roolia uudelleen. Meidän olisi katsottava, missä on tapahtunut edistystä, Ja meidän on tunnistettava vaikeudet ja vahvistettava prioriteetit toimintapolitiikalle. Haluaisin tässä viitata siihen harmilliseen tosiasiaan, tai ei se ole oikeastaan vain harmillinen, vaan minä en ymmärrä, miksi komissio ei ole valmistellut asiakirjaa, sisämarkkinoiden yhdentymisestä niin, että se olisi liitetty vuotuisen kasvuselvitykseen. Olen todella pahoillani tästä. Ja haluaisin tietää, mistä, mistä johtuu tämä puute tänä vuonna. Miksi tänä vuonna on käytetty toisenlaista rakennetta? Haluaisin, että komissio selittäisi, miksi se muuttuu muutti lähestymistapaansa tänä vuonna. Haluaisin myös tehdä tarkistuksen. Toivon, että suurin osa kollegoista voisi sitä tukea niin, että saisimme tämän asian korjattua. Sitten tarkistuksista. Olen tyytyväinen siihen, että suurin osa tarkistuksesta keskittyy avainalueisiin, erityisesti sellaisiin alueisiin, missä on kasvupotentiaalia palvelut, verkostot ja digitaalitalous. Aivan kuten alkuperäinenkin mietintö, nämä tarkistuksetkin korostavat ja saavutettua edistystä ja puhuvat sen puolesta, että saataisiin vielä käytetyksi hyödyntämätöntä potentiaalia palvelujen alalla. Kun tavaroiden osalta puhutaan sisämarkkinoiden toiminnasta, EUn on varmistettava asianmukaiset juridiset puitteet tässä globaalissa maailmassa – olen tyytyväinen niihin tarkistuksiin, joiden tarkoituksena on parantaa rahoitusmarkkinan toimintaa ja tuen niitä täysin. Tämän valiokunnan kollegat ovat tehneet tarkistuksia digitaalisista sisämarkkinoista. Voin tukea suurinta osaa niistä, koska uskon, että meidän on käytettävä käytettävä täysimääräisesti tämän alueen potentiaali. akár az energiával, Verkostot ovat edelleen tärkeitä ja muodostavat taloutemme selkärangan. Viittaisin tähän energian ja liikenteen tiedonantoon näiltä tulee sähköiseltä puolelta 8,9 prosenttia ja ne kattavat 6 prosenttia työllisyydestä. Digitaali ala on tuottavuuden, luovuuden ja innovaation tärkein moottori. Tarkistukset käsittelevät nimenomaan ne tarkistukset, jotka käsittelevät digitaalitaloutta, ne, niitä tulen tukemaan. Saattaa olla, että tarvitaan useita kompromisseja, koska päällekkäisyyksiä kyllä on. Haluaisin tuoda esiin muutamia tarkistuksia. Aloitan Kofferaatin ja Gutierrezin tarkistuksesta 15. Siinä puhutaan uudelleen teollistamisen strategiasta, jota tarvittaisiin, tarvittaisiin uudelleen teollistamisen strategiaa strategisille aloille tavoitteisiin pääsemiseksi. Minun näkemykseni on se, että tämä tarkistus jossain määrin jää mietintöni soveltamisalan ulkopuolelle – Sen lisäarvo on kyseenalainen, kun ajatellaan sisämarkkinoita. Joten minulla on tämän tarkistuksen kanssa vaikeuksia. Minun on jälleen kokoonnuttava kollegoiden kanssa ja mahdollisesti puhuttava heidän kanssaan, mutta ensimmäinen reaktioni tähän tarkistukseen on sellainen, että se jäisi kyllä minun mietintöni aihepiirin ulkopuolella. Sitten toinen tarkistus, johon haluaisin viitata. Se kattaa kyllä hyvin tärkeän alueen ja tästä puhuimmekin Strasbourgissa. Se koskee veronkierron ja veron torjuntaa. Minun mielestäni tämä on tärkeä asia, mutta tapa, jolla nämä tarkistukset on muotoiltu, ei ole asianmukainen, koska siitä saattaa avautua erilaisia poliittisia keskusteluja ja, ja siitä voi syntyä konflikteja ryhmien välille. En usko, että meidän kannattaa tässä mietinnössä ryhtyä osoittelemaan sormella poliitikkoja tai maita. Mitä sitten tulee toimien täytäntöönpanoon, kun puhutaan tämän veropetosten torjumisesta, niin pidän näitä tarkistuksia, jotka koskevat tätä asiaa, mutta muiden osalta minulla on varaumia. Sitten tarkistukset 42 ja 43. Tässä minulla on sellainen ongelma, että mielestäni nämä tarkistukset ovat epäselviä. Tässä pyydetään komissiota tarjoamaan mahdollisuus esitellä maakohtaiset suositukset kansallisissa parlamenteissa ennen kuin ne hyväksytään neuvostossa. Minun mielestäni kansallisten parlamenttien mukaan tulot tuossa on vähän kyseenalaista. Ja jälleen kerran olen sitä mieltä, että tähän tarvitaan keskustelua. Sitten on, täällä on tarkistus, jossa pyydetään neljännesvuosittaista raportointia. Minun mielestäni se on vähän liikaa. Tällainen neljännesvuosittain tiedottaminen, minun mielestäni tämä ei, on käytännössä liikaa, mutta tämä on jälleen yksi sellaisista asioista, joista haluaisin vielä keskustella varjoesittelijöiden kanssa. Joten puheenjohtaja, tässäpä yleiskatsaus muutamiin tarkistuksiin, joita kollegat ovat jättäneet. Kuten sanoin, suurin osa tarkistuksista ovat omilla linjoilla niin paitsi nämä muutamat, jotka toin esille, ja niitä varten tarvitaan lisää keskustelua. Ja kiitoksia ja odotan yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia. Sergio Gutierrez. Sergio, ole hyvä. Sí, gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle tästä panoksesta ja työstä. On totta, että ollaan tehty hyvässä yhteistyössä ja koordinaatiohengessä tätä, tätä työtä. Aivan aluksi haluaisin todeta, että meidän olisi otettava IMKO-valiokuntana kantaa sitä vastaan, että, että pantaisin tässä pakki päälle. Nyt ensimmäistä kertaa EU-ohjausjakson sisällä ei ole esitelty liitettä, joka koskee sisämarkkinoiden integrointumista Euroopan unionissa. Minun mielestäni tämä on takapakki, joka tämä valiokunnan on syytä ottaa tosissaan. valiokunnan puheenjohtajiston on otettava yhteyttä komissioon ja tehtävä tästä valitus niin, että ei näin enää jatkossa tapahdu ja katsottava, onko se ehkä vielä mahdollista korjatakin. Sanomme, että nyt on tärkeää päästä jälleen talouskasvuun. Kaikki olemme kyllästyneitä kuuntelemaan tätä kasvuprioriteetti mantraa, mutta samanaikaisesti me tarvitsemme politiikkaa, jolla ei päästä ainoastaan kestävään, vaan erilaiseen kasvuun kuin tällä viime vuosikymmenellä on ollut. Ja siihen tarvitaan sisämarkkinoita ja digitaalisia markkinoita. Täällä on nyt ristiriitaisuutta komission sanojen ja poliittisten tekojen välillä, kun ajatellaan esimerkiksi, mikä merkitys annetaan vuotuisen kasvuselvityksen liitteille. Minun mielestäni tässä on niin merkittävä ristiriita, että se on kyllä tehtävä tiettäväksi tämän valiokunnan taholta, koska loppujen lopuksi EU-ohjausjakso on ainoa väline, joka Euroopan parlamentilla ja Euroopan unionin toimielimillä on vaikuttaa suoraan kansalliseen politiikkaan ja korjattava, ja mahdollisuus korjata näitä asioita, jotka liittyvät meidän toimivaltuuksiimme. Meillä on tämä uusi talousstrategia, jota komissio haluaa hahmotella, jota me haluamme kannustaa on ongelmia, jotka liittyvät suositusten noudattamatta jättämiseen sisämarkkina-asioissa. Meidän on hyödynnettävä näitä maakohtaisia suosituksia ja vuotuista kasvuselvitystä juuri siihen, että vältettäisiin se, että jo tehtyjä ehdotuksia ei jätettäisi täyttämättä. Sitten tarvitaan vähän, vähän potkua. Jotkut sanovat, että ollaan jo uudistuksiin väsyneitä, mutta – mutta kun nyt halutaan panostaa digitaalisiin sisämarkkinoihin ja sähkömarkkinoihin, niin voitaisiin välttää sosiaalisia leikkauksia, joita jotkut maat ovat joutuneet tekemään juuri siksi, että talouskasvua ei ole tullut. Joten on hyvin tärkeää, että otamme tosissamme tämän EU-ohjausjakson ja että komission puheenjohtaja myös ottaa tämän vakavasti. Meidän on tehtävä tästä valitus ja komission on pyrittävä tätä korjaamaan tulevaisuudessa. Olen yhtä mieltä siitä, että täällä on kyllä yhteinen nimittäjä näissä tarkistuksissa, joita ryhmiltä on tullut. Nimittäin se, että pyritään etenemään kohti todellisia sisämarkkinoita. Konkreettisissa tarkistuksissa on erilaisia näkökulmia, mutta yleisesti olemme kyllä yhtä mieltä. Täällä on joitakin tarkistuksia, joista olen vähän huolissani. Niin niillä pyritään jarruttamaan sisämarkkinoiden integrointua, integroitumista. Näitä me vastustamme radikaalisti, mutta muuten uskon, että pääsemme kyllä laajaan konsensukseen ja saamme aikaan vahvan mietinnön komissiota ja neuvostoa varten. Meillä on ehdotuksia, jotka ovat mielestäni hyvin määriteltyjä. Se, mehän haluamme hyödyntää investointisuunnitelmaa niin, että tämä, tätä Junckerin suunnitelmaa niin, että sen lisäksi, että siitä saadaan investointivoimaa, niin sitä voitaisiin hyödyntää sisämarkkinoiden esteiden purkamiseen. Energiamarkkinat ovat tärkeitä. Tarvitaan investointisuunnitelmaa, jotta saadaan aikaan todelliset yhteenliitettävyysmahdollisuudet. Emme ole riippuvaisia muista, että voitaisiin laskea en, en teollisuudelle koituvia kustannuksia. Haluaisin muistuttaa myös siitä, että usein katsotaan hyvin tarkkaan tiettyjä yritysten vakiokuluja, kuten palkkakuluja, kun kuitenkin energiahinnat monille teollisuuden aloilla ovat suurempia kuin palkkakustannukset. Usein energiakustannukset ovat yli 30 prosenttia, paljon enemmän kuin palkkakustannukset. Ehdotamme uudistuksia, joilla on laskettu miljoonien työntekijöiden palkkoja, mutta emme kuitenkaan ole saaneet aikaan todellisia energiamarkkinoita, jotka, joka estäisi sen, että e, hinnat nousivat näin ja, tekisivät, ja että korkeat hinnat tekisivät teollisuudesta huonosti kilpailukykyisiä. On siis investoitava energiaan ja digitaalitalouteen ja kaikkiin niihin infrastruktuureihin, jotka ovat tarpeellisia sisämarkkinoiden luomiseksi. Mielestämme on todella tärkeää panostaa digitaalisiin sisämarkkinoihin. Olemme paljon jäljessä muista maailman alueista. Emme ota ollenkaan tosissamme tätä tilannetta. Kun ajatellaan prosenttilukuja, esimerkiksi verrattuna Yhdysvaltoihin er, Euroopassa ollaan todella jäljessä. Meidän on panostettava helposti saataviin halpoihin mahdollisuuksiin, joita pk-yritykset ja suuryritykset voivat hyödyntää. Mikäli todellisia digitaalisia sisämarkkinoita ei saada aikaan, poliittisen, niin se johtuu poliittisesta tahdosta sen puutteesta Euroopan unionissa. On tärkeää, että puhutaan uudelleen teollistamisesta. Minun mielestäni se on aivan yhteinen nimittäjä. Täällä on erityyppistä teollisuutta, mutta meillä on merkittävä ongelma, nimittäin Euroopan BKT, kun puhutaan eri teollisuudesta, digitaali- teollisuudesta, muusta teo, te- teollisuudesta, niin sen osuus BKT on laskemassa. Se on 5-6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin muilla, muilla maailman alueilla. Ilman teollisuutta meillä ei voi olla vahvaa kasvua. Olemme puhuneet uudelleen teollistamisesta jo kymmenen vuotta. Eihän sen tarvitse olla mitään perinteistä teollisuutta ja terästeollisuutta. Onhan paljon muuta uutta innovoivaa ja digitaaliteollisuutta, jota voisimme kehittää. Uusia mahdollisuuksia luoda työpaikkoja. Mitään strategisia suunnitelmia ei kuitenkaan ole jäsenvaltiossa eikä Euroopan unionin tasolla, joten on tärkeää ottaa tämä ongelma tosissaan. Uskon, että Tällä on paljon yhteisiä ongelmia ka- kaikkialla Euroopan unionissa. Meidän on myös parannettava arvoketjua ja rajat ylittäviä tilanteita. Meidän on edistettävä jaettuja palveluja. Tämä uusi direktiivi, joka koskee julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia, on hyvä mahdollisuus. Erityisesti pk on suuria ongelmia päästä näihin julkisiin hankintoihin käsiksi omissa jäsenvaltioissa ja se merkitsee lisäarvon hukkaamista 99 prosenttia näistä julkisista hankinnoista annetaan omassa maassa eikä hyödynnetä mahdollisuuksia toimia toisella tavalla. Tätä asiaa on tarkasteltava uudelleen ja edelleen olisi kiinnitettävä huomiota kauppasopimuksiin tavalla tai toisella, ja jos niitä edistetään, niin ne voivat strategisilla aloilla aiheuttaa hallaa markkinoillemme. Meidän on se pyrittävä välttämään. Haluaisin lopuksi vielä kerran kiittää esittelijää hänen ponnisteluistaan. Hän on pyrkinyt laatimaan mietinnön, jota tämä valiokunnan suuri enemmistö voisi tukea. Haluaisin kiittää häntä hänen tekemästään työstä ja jatkuvasta vuoropuhelusta. Toivon, että jälleen kerran voimme korjata tämän komission tekemän poisjätön koskien tätä vuotuista kasvuselvitystä. Kiitoksia. Um, thank you. I'm the Kiitos. Ani on Siis minä olen tässä varjo esittelijä. Tämä vuotuisen kasvuselvityksen puuttuminen ei tosiaankaan edistä jäsenvaltioiden mahdollisuuksia vaihtaa tietoja hyvistä käytännöistä, eikä se ole mitenkään loistava poliittinen linjanveto. Joten olisi tärkeää säilyttää tietty tulkinnanvara. Indikaattorit voivat olla hyvin hyödyllisiä, mutta ne voivat myös vääristää markkinoita ja pakottaa niitä siirtymään sellaiseen suuntaan, jolla ei ole yhteisiä indikaattoreita ja sitten keskitytään niiden alueiden arviointiin, joilla on yksiselitteiset indikaattorit ja tämä on sitten syrjivää. Indikaattoreiden on siis oltava joustavia ja pitäisi olla mahdollista käyttää sellaisia indikaattoreita, jotka antavat tietoa Euroopan tilanteesta globaalissa kontekstissa, jotta voimme tarkistella kilpailukykyämme siinä. Ja muutkin kollegat ovat jättäneet juuri tähän globaalin kilpailukykyyn liittyviä tarkistuksia me olemme tehneet myös tarkistuksia, jotka liittyvät sidosryhmien kuulemiseen. Ja siihen, että kyseessä on jatkuva prosessi. Olen jättänyt myös tarkistuksia, jotka liittyvät paremman säätelyn periaatteen toteuttamiseen on mukava nähdä, että monet meistä ovat jättäneet digitaalista ja energia-alaa koskevia tarkistuksia, ja niistä varmasti saadaan hyviä kompromisseja aikaiseksi. Erityisesti palvelualan merkitys korostuu tarkistuksissa. Yhdessä tarkistuksessa niin käsitellään e-kauppaa, verkkokauppaa, ja henkisen omaisuuden suoja on esittelijällä tässä ollut ollut nimenomaan sähköisen kaupankäynnin yhteydessä mainittuna, mutta sehän liittyy kaikkeen kaupankäyntiin. Olisi ehkä syytä purkaa tämä yhteys tästä mietinnöstä, sillä henkisen omaisuuden suojahan liittyy kaiken kaikkiaan luovuuteen, innovaatioon ja niin edelleen. Kuluttajien valinnan varaa myöskin rahoituspalveluissa ja rahoituspalvelutuotteissa pitäisi turvata. Ja tästäkin jätin tarkistuksen. Kiitos paljon esittelijälle hyvästä työstä ja odotamme kovasti kompromissitarkistusten laatimista. No sitten Antanas Alden puheenvuoro. Kiitos Viki. Ensinnäkin haluaisin kiinnittää huomioon ALDE-ryhmän jättämiin tarkistuksiin. Siinä on meille tärkeitä prioriteetteja mukana metodologia, jolla mitataan hallintarasitteen väheneminen. Miten se tehdään, sitä on tärkeää miettiä, onko siihen menetelmät. On hyvin tärkeää, että on tämä barometri mittaaminen, josta olen puhunut. Se on erityisesti hankalaa joillekin pk-yrityksille liikaa hallintoa. Positiivisia esimerkkejä useissa jäsenvaltioissa on jotain tehty nyt on aika viedä tämä Euroopan tasolle, että parhaat käytänteet saadaan kautta linjan mukaan. Tämä olisi suuri liike, metodologia. Toinen juttu, ohjausjakson toimeenpano. Tätä me nyt koko ajan toistamme, mutta että täytyy toimeenpanna. Tässä ehdottaisin EPn päätöslauselman muotoilua 14. lokakuuta ohjausjaksosta. Tarkoitus 43 ottaa sanamuodon tästä asiakirjasta. Toivon, että siitä kaikki voisimme sopia. 43. Lisäksi täytyy myöntää, että täysin toimivat sisämarkkinat ovat olennainen asia, jotta voidaan saada investoijia Eurooppaan. Ei mikään vipuvaikutus, vaan hyvin toimivat sisämarkkinat. Siinä on tavoitettu kuluttajat ja sijoittajat, äh, heitä haittaa sisämarkkinoiden sirpaloituneisuus. Saman aikaan tarvitaan rakenneuudistuksia ja kasvumyönteistä EU-politiikkaa, jotta sijoittajien keskuuteen saadaan palautettua luottamus. Rakenneuudistukset siis. Se on hyvin tärkeää. EU täytyy olla edelleen kilpailukykyinen maailmassa ja digitaaliala on keino parantaa kilpailukykyä vaikkapa Yhdysvaltoihin verrattuna. Yksi prioriteetti pitäisi olla se, että investoidaan 4G-teknologiaan ja laajakaistaan. 4G pitäisi olla kaikkialla. Sen lisäksi täytyy uudistaa henkisen omaisuuden suojajärjestelmä, jotta voidaan varmistaa todelliset digitaaliset sisämarkkinat kuluttajan oikeuksissa on tärkeää panna merkille, että vaikka joitakin mekanismeja on olemassa kuluttajaoikeuksien varmistamiseen verkossa, niin käytännössä ne eivät toimi. EUn täytyykin parantaa juoksuaan, jotta tämä voidaan taata. Niin kauan kuin tämä ongelma on olemassa, niin ei voida parantaa sähköisen kaupankäyntin potentiaalia. Sitten lopuksi uskon, että suurta potentiaalia on julkisten palvelujen digitalisoimisessa Euroopassa. Ihan yksinkertaisesti julkiset hallinnot saataisiin tehokkaammiksi ja halvemmiksi ja nopeammin toimiviksi. Kiitos. Dennis de Jong. Kiitos sitten Dennis de Jong. Thank you very much, <coughs> Vicky. Kiitos Vicky. Minäkin kiitän esittelijää koska periaatteessa mietintöesitys näytti oikein hyvältä. Tarkistuksemme olivat mieluumminkin lisäyksiä kuin että muutettaisiin ydintä mietinnössä. Olen kovasti samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat ottaneet esille digitaalisten sisämarkkinoiden merkityksen. Siinä mielessä en paljon jättänyt tarkistuksia, mutta mitä nyt on kuluttajaoikeuksista kuultu, niin se täytyy olla enemmän etusijallista tuen täysin. Useimmat tarkistukseni varmaankin liittyvät siihen, että pelkästään investoijia ei pidä ottaa huomioon sisämarkkinoilla, vaan kansalaisilta täytyy löytää siihen täysi tuki. Ja nyt jos tarkastellaan Eurooppaa tällä hetkellä, niin tietysti köyhyys ja työttömyys ovat suurempia ongelmia, jotka vaikuttavat moniin moniin ihmisiin. Ja se heikentää ei pelkästään luottamusta Eurooppaan, vaan myöskin luottamusta sisämarkkinoihin. Sitten tulee esille enemmän protektionistisia tendenssejä jäsenvaltiossa juuri syöttömyystilanteen takia. Sen vuoksi mielestäni on tärkeää painottaa myös yhteiskunnallista ulottuvuutta sisämarkkinoilla ilman, että kuitenkaan heikennetään sisämarkkinoiden perusperiaatteet. Useimmat tarkistukseni oikeastaan liittyvät siihen, Ne oikeastaan puhuvat puolensa, puolestaan. Eivät ne mielestäni mitään vallankumouksellisia lisää uusia ajatuksia sisällä parlamentin kantalta, koska oikeastaan ne juontuvat olemassa olevista välineistä. Ainoa asia, jota haluaisin selittää vähän yksityiskohtaisemmin, on TTIP-sopimuksesta, kauppasopimukset. En menen nyt tähän yleiskeskusteluun, että onko kauppasopimus hyvä vai paha, siihen en pyri. Mutta tämän valiokunnan kannalta, mitä nyt sääntelymekanismin yhteistyön puitteissa tapahtuu, on kovin tärkeää. Nyt tällä hetkellä kuulee, että jos puhutaan sääntelyyhteistyöstä, niin ne ovat todellakin niitä sääntöjä, joita olemme laatineet aiemmin. Niitä on joko uudistettu, harkittu uudelleen tai uusia sääntöjä otettu käyttöön. Ne menisivät sitten sääntelyyhteistyön neuvostoon, jossa parlamentilla ei ole edustusta. Mitä sieltä sitten tulee ulos? No, komission virkamiehet siellä neuvottelevat, sidosryhmät todennäköisesti, vastapuoli Yhdysvallat, jos otetaan Yhdysvaltoja koskeva sopimus, onhan tietysti monia muitakin sopimuksia Kanada. Sitten tulos esitellään parlamentille, voimme sanoa kyllä tai ei. Mikä tarkoittaa tulevaisuudessa, että IMCO-valiokunta voidaan lopettaa, joka käsittelisi lainsäädäntöehdotuksia yksityiskohtaisesti, koska voimme sanoa vain kyllä tai ei. Ei voi jättää tarkistuksia tai mitään muutakaan. Enkä ole kuullut mitään selitystä komissiolta vielä, että miten muutoin tämä voitaisiin järjestää. Sehän on vaikeaa, koska jos se annetaan parlamentille, niin sitten myös Yhdysvaltain kongressi ja Kanadan parlamentti haluavat sanoa oman sanansa. Miten sitten neuvotellaan Onko parlamentaarikkojen parlamenttien väliset neuvottelut, miten se järjestetään? Tässä on koko iso juttu takana ja keskustelevat ovat vielä alkaneet ja Tulevaisuudessa varmaan tällaista käsitellään, mutta se on vielä kaukana ja sen vuoksi ajattelin, että jos nyt puhutaan sisämarkkinoiden toimeenpanosta, niin että otettaisiin huomioon myös se, että emme tiedä, miten sisämarkkinat järjestetään tulevaisuudessa, jos ei komissiolta nyt tule selkeää selitystä, että miten se haluaa sen järjestää. Siinä se, kiitos. Thank you, Dennis. Kiitos, Dennis. Pascal Dural. Merci. Euh, kiitos, Vicky Tässä on jo hyvin selkeästi käsitelty TTIPiä ja parlamentin mahdollisuuksia toimia tietyissä asioissa. En nyt niihin halua enää palata. Haluaisin onnitella ja kiittää esittelijää tehdystä työstä. Huomaamme, että esittelijä pyrkii todella ottamaan huomioon eri tahojen mielipiteet ja olen oikein iloinen tästä. Tämä verotuskysymys ja veroharmonisointia koskevat huomiot olivat, olivat, on asia, josta haluaisin puhua. Me teimme tällaisen tarkistuksen. Minä en nyt ehkä, no, ehkä tällaista poliittista konfliktia tästä nyt uskoisi tulevan. Kyllähän keskustelua varmaan käydään, mutta luulenpa, että jos olen nyt seurannut kunnolla Junckerin keskustelua, kun hän kahteen kertaan puhui parlamentillemme, niin, niin sitähän on nyt tulossa yksi merkittävämmistä politiikan linjasta ja on tarpeellista täytäntöpana näitä asioita niin, että Eurooppa olisi johdonmukaisempi näissä asioissa ja, lä- ja lähentyisi toinen toistaan. Me todella tarvitsemme varoja investointia varten ja meidän on saatava myös yksityisiä investointeja mukaan. En nyt haluaisi liian nopeasti pyyhkäistä tätä asiaa pois vain siksi, että siitä saattaisi tulla konflikteja tästä, tästä verotuksen lähentämisestä, koska uskon, että tämä on yksi merkittävimmistä välineistä, joka meillä pitäisi olla käytössä, jotta voisimme äh, toteuttaa haluttua politiikkaa. Olen tietenkin valmis keskustelemaan uudelleen näistä asioista niin, että käsiteltäisiin asiaa käytännönläheisesti eikä poliittisesti, vaikka toki ei, ei politiikasta puhuminenkaan on parlamentissa minulle mikään kirosana ole. Sitten nämä toiset asiat, en nyt halua yksityiskohtiin mennä tarkistuksissani, mutta aika vahvasti korostan sitä, että Agenda 2020 kriteerit olisi otettava mukaan ja vahvistettava niitä. Toisin sanoen markkinoiden ei pidä olla minkä tahansa sellaisia markkinoita, vaan on olemassa kriteerejä, jotka liittyvät kestävään kasvuun. Ja on hyvä muistuttaa näistä. On myös hyvä muistaa tarve pitää kiinni tietyistä sosiaalisista velvoitteista tavoitteista ja ympäristökriteereistä. Tässä on kysymys niiden arvojen puolustamisesta, jotka johtivat koko Euroopan unionin perustamiseen, eikä niitä pitäisi matkan varrella hukata, kun halutaan vain koko ajan olla yhä tehokkaampia ja yhä kilpailukykyisempiä. Olen sitä mieltä, että mitään kehitystä ja mitään kestävää kasvua ei tule, jos vastustamme näin selkeästi asiaan liittyviin käsitteitä kuin, kuin tehokkuus ja, ja kapasiteetti viedä näitä asioita yhdessä eteenpäin. No, tässä näitä huomioita. Mennään myöhemmin sitten vielä yksityiskohtiin kuluttajasuoja-asioissa ja ryhmäkanteissa komissiolla voisi olla tässä paljon aktiivisempi rooli ja voisimme muistuttaa komissiota siitä. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Dynamiikkaa. Loistavaa. Maria Grappini on listalla, mutta haluaako joku muu vielä puheenvuoroja? Pyytäkää, jos haluatte. Mulțumesc mult, doamna președintă. Încep prin a... Kiitos, puheenjohtaja. Aloitan onnittelemalla edustaja Galpeltsiä ja myös varjoesittelijöitä. Mietintö on hyvin hankala, mutta myös hyvin tärkeä samalla – ja sisämarkkinathan koskevat oikeastaan kaikkea. Ja jos tästä mietinnöstä tulee hyvä ja sen muotoilut ovat onnistuneita, niin kuin esittelekin sanoi, niin olen vakuuttunut siitä, että saamme siitä kyllä sovun aikaiseksi yli poliittisten ryhmien. Meillekin on hyvin tärkeää, että sisämarkkinoiden arvo tunnustetaan. Minulla olisi pyyntö. En ole varjoesittelijä, vaan olen pelkästään tämän valiokunnan jäsen ja yritän olla mahdollisimman paljon paikalla, jotta ymmärtäisin asioita paremmin. Ja olen nyt ensimmäistä kertaa täällä parlamentissa jäsenenä tällä vaalikaudella ja siksi haluan osallistua näihin keskusteluihin aktiivisesti. Olisi pari kysymyksiä. Miksi nämä makohtaiset raportit ovat teistä huono asia tässä yhdessä tarkistuksessa. Ja sitten oli toinen tarkistus näistä kansallisista kertomuksista ja niiden esittelystä kansallisissa parlamenteissa ennen neuvostoa. Ja tähänkin suhtaudutte pidättyväisesti. Onko näin ja, ja mistä syystä, jos on? Ymmärtäisin nimittäin hyvin mielelläni, että miksi näin, sillä Kyllähän kansallisille parlamenteille nämä asiat kuuluvat. Minäkin olen ollut omassa parlamentissani ja hallituksessa ja asiat liittyvät kyllä yhteen. Parlamentithan ovat, kansalliset parlamentit ovat se kaikista eniten edustava päätöksentekoelin, eivät suinkaan hallitukset, joten eikö olisi hyvä, että kansalliset parlamentitkin otettaisiin mukaan näihin menettelyihin. Kyllähän meistäkin täällä Euroopan parlamentissa on mukava päästä mukaan asioihin ja haluaisimme, että komissio ja neuvosto ottaa meidät mukaan aina kun mahdollista. Haluamme olla mukana asioista päättämässä ja mielestäni nämä tarkistukset ovat siksi hyviä. Ja sitten tämä uudelleen teollistuminen, siitä olen aivan samaa mieltä kuin oikeiston kollega, joka tässä puhui, vaikka olenkin vasemmiston edustaja. EU kärsii teollistumisen purusta ja jos nyt näin on, niin sittenhän tarvitaan uutta teollistamista, eikö niin? Mutta miten? Se on se kysymys. Mistä oikein löydämme tilaa uudelleen teollistumiselle, jos emme sisämarkkinoilta? Ehkä tätä voisi vähän muotoilla vielä uudelleen, mutta Minusta on hyvin tärkeää, että meillä olisi tässä jotenkin mukana tämä uudelleen teollistuminenkin, mutta kiitos paljon tästä mietinnöstä. Se on aivan järjettömän vaikea alue. Euh, Kiitoksia. Yhdyn näihin onnitteluihin esittelijälle hänen tekemistään työstä. Minusta mennään, menemme hyvään suuntaan. Aivan Lyhyesti haluaisin vetää yhtään kaksi ajatusta, joista täällä on jo puhuttukin, mutta haluaisin vielä ne vetää yhteen. EU-ohjausjakso, jotta se olisi tehokas ja asianmukainen no, sisämarkkinointamme ajatellen ja talouttamme Marten, niin on kaksi tärkeää asiaa on muistettava niitä on edistettävä. Ensinnäkin, jos meillä on hyvää lainsäädäntöä, niin se ei vielä riitä. Tarvitaan myös tehokasta lainsäädäntöä. Tehokkuuden on oltava suurta. Monet teistä puhuivat asiasta, josta olen myös yhtä mieltä. Puhuttiin digitaalimarkkinoista. Mitä enemmän ollaan digitaali, sitä Le numérique, c'est extraordinaire, mais ça Digita- digitaalinen on hyvin tärkeä, mutta se leviää joka paikka. T- Todella mitä enemmän digitaalista, sitä epäselvemmiksi oikeusalue jää. Ja kun digitaalimarkkinat jyräävät kaikkialle, niin suuret yritykset kyllä jotenkin pärjäävät, mutta pk-yritykset ja kuluttajat luontaisesti ovat näitä heikkoja toimijoita ja meidän eivät jäädä jalkoihin, mutta kuitenkin sisämarkkinat ja kasvu sisämarkkinoiden kautta on valtavasti riippuvainenkin talouden toimijoista ja siinä on mukana pienet yritykset myös ja kuluttajat. Joten tämä on tärkeää sanoa. Jos sisämarkkinaa ei koko tyhjentävästi hyödynnetä, niin on otettava huomioon kaikki ryhmät. Kun katsotaan indikaattoreita, on otettava mukaan kaikki toimijat. Ja on huomioitava se, kuinka tehokasta toiminta on. Ja tälle valiokunnallehan on tärkeää myös käsitellä muutoksen hakukeinoja silloin, kun menettelystä ja lainsäädännöstä ei ole pidetty kiinni. Olen varma, että olemme yhtä mieltä tästä ja olen varma, että löydämme kyllä yhteisiä linjoja kompromissitarkistusten muodossa. So, um, I don't see any... Niin, ei taida olla muita puheenvuoroja pyyntöä. Haluaako esittelijä vielä palata asiaan? Elnök köszönöm szépen, de mielőtt összegezném a gondolataim. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin vedän yhteen omat ajatukseni, haluaisin pyytää komissiota vastaamaan kysymykseen, joka, joka koski sisämarkkinoita koskevaa liitettä, joka ei ole tässä mukana. Point, and we have the commission. Kiitos, hyvä huomio. Komissio kuunteleekin siellä tarkkaavaisesti, joten olkaapa hyvä. Madam Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti ensin ennen kuin vastaan kysymykseen, joita kysyttiin lyhyesti sanon, että komissio pitää hyvänä mietinnön sisältöä ja kun siinä pidetään hyvin tärkeänä sisämarkkinoita ja kunnianhimoisuuden tasoa osoitetaan sen syventämistä kohtaan. Ja vaikka komissio nyt tekee työohjelmansa parissa työtä vuodelle 2015, sitä ei ole vielä saatettu loppuun, niin en nyt varmaan salaisuutta paljasta, niin kun sanon, että ne alat, joilla täytyy syventää sisämarkkinoita, niin niiden parissa myöskin me komissiossa teemme työtä. Digitaaliset palvelut, julkiset hankinnat, ne ovat prioriteettien joukossa muiden muassa, joita tarkastellaan. Tulevaisuudessa varmaan sitten näettekin. Se toimeenpano tietysti myös on tärkeä asia. Siinä ei ole kyse pelkästään rikkomusmenettelyistä. Siinä myös eh, helpotetaan digitaalisilla välineillä näitä menettelyjä rajojen yli. Tämä on hyödyttää pieniä yhtiöitä, siis digitaaliteknologia on myös etupienille yrityksille. Ja nää, tätä yritämme sitten tehdä pk-yritysten puolesta sisämarkkinoilla. Ja sitten tämä integraatiokertomus. Se, että integraatiokertomusta ei tällä kertaa ole, niin komissio ei pidä sitä taka-askeleena siinä mielessä, että miten tärkeänä komissio sisämarkkinoita pitää. Jos vuosittaista kasvuraporttia tarkastellaan ja verrataan sitten viime vuosiin, niin näkee, että sisämarkkinoilla asetetaan vieläkin suurempi merkitys. Sekä kun puhutaan, että mitä pitää tehdä Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla. Siellä on paljon enemmän kunnianhimoa ja yksityiskohtia. Ja kun asioidaan, missä puutteet ovat verrattuna viime vuosiin. Ja siitä, kun ohjausjakson kanssa mennään eteenpäin, niin siitä saadaan liittymäkohtia siihen, että miten tehdään näitä jäsenvaltiokohtaisia suosituksia. Siis tätä ei pitäisi pitää prioriteettien asettamisen puutteena sisämarkkinoiden osalta. Raportti sinänsä syy, miksi päätettiin, tai uusi komissio päätti, että sitä ei oteta mukaan, on, että haluamme arvioida uudelleen tapa, jo raportoimme sisämarkkinoista. Siis kyse ei ole siitä, että mennään taaksepäin eikä raportoida ollenkaan sisämarkkinoista. Oikeastaan on ihan päinvastoin. Meillä on erilaisia raportointivälineitä Meillä on tämä raportti, meillä on sisämarkkinoiden tulostaulu, kilpailukykyraportti, on monia useita kertomuksia, joissa raportoimme sisämarkkinoiden toiminnasta ja uskomme, että sitä täytyy arvioida uudelleen ja sitten saada aikaan jotain parempaa kuin mitä tähän asti on ollut. Tämän parissa teemme työtä ja toivomme, että edistystä saadaan 2015 niin varhain kuin mahdollista raportointivälineen kanssa. Voisitteko puhua vähän hitaammin? tulkit pyysivät sitä. So the, um... Itse asiassa pääsinkin jo loppuun, että Kysymys ei tässäkään ole siitä, että ei, emme ajattelisi, etteikö raportointi olisi tärkeää. Yritämme tehdä sen paremmin 2015 nyt tulevaisuudessa. Kiitos. Rapporteur. Thank you. Niin, kiitos ja nyt esitteli, alkaa hyvä. Kifejtését, hát nem Kiitoksia puheenjohtajaan, kiitoksia komissiolle. No, en nyt tullut tästä juurikaan viisaammaksi tai onnellisemmaksi. Olen sitä mieltä, että jos tässä on tärkeää asiaa, niin sitä ei pitäisi jättää pois, vaan olisi vielä korostettava asian tärkeyttä jossa korostetaan tärkeyttä niin, että jätetään kokonaan asia pois niin, että seuraavana vuonna saadaan parempi kertomus, niin no, se antaa vähän ajattelemisen aihetta. Jos pidämme asiaa tärkeänä, tärkeänä niin kuin olemme tehneet, niin sitten meidän pitäisi mainita kasvuselvityksessä tämä asia niin, että se olisi itsestään selvä. Meidän olisi nähtävä se sieltä selvästi, eikä niin, että asia pitää lukea rivien välissä. Integraatio on tärkeää. Integraatio ei merkitse samaa kuin lainsäädännön siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön tai täytäntöönpanoon. Se on paljon tärkeämpää kuin se. Kiitoksia varjoesittelijöille panoksista ja kannoista. Olen yhtä mieltä suuremman osan kanssa. Olen nyt siinä onnellisessa tilanteessa, että suurin osa tarkistuksista on juuri niillä linjoilla, joilla itsekin mietinnössä olen, joten uskonpa, että minulla tulee olemaan aika helppoa muotoilla kompromisseja. Olen toki valmis tekemään mahdollisimman hyviä kompromisseja. Muutamista asioista saattaa tulla väärinkäsityksiä tai saattaa olla, että en ihan kunnolla pystynyt selvittämään kannanottojani. Herra Gogasin tarkistuksesta olemme yhtä mieltä suuremmasta osasta. Tämä pätee myös gratiiniin Tärkein ongelma on se, että kansalliset parlamentit ovat tilanteessa, jossa heidän vastuunsa olisi vahvistettava. Haluamme ottaa ne mukaan prosessiin, niin kuin olemme sanoneet, ja meillä oli samanlainen vaikutelma kokouksissamme. Meillä on nyt sellainen vaikutelma, että kansalliset parlamentit eivät tunne omistajuutta eh, maankohtaisiin suosituksiin, ikään kuin eh, niitä annettaisiin heidän ohitseen. Tässä tarkistuksessa on menettely, josta en voi olla aivan yhtä mieltä, mutta olen aivan yhtä mieltä tarkistuksen ajatuksen kanssa. Tähän olemme sitoutuneet. Sitten näistä neljännesvuosittaisista vuosittaisista tiedotuksista. niin neljännesvuosi on niin lyhyt aika, että on vaarana, että menemme kertomuksesta toiseen eikä meillä välttämättä ole riittävästi välineistä, että saadaan kunnolla esille edistys. Jos meillä olisi kunnolliset tietotekniset laitteet tätä varten, niin voisin olla tähän, voisin suhtautua tähän avoimesti, mutta en ole aivan varma. Onko niin, että komission suosittelemat neljännesvuosi kertomukset onnistuvat maakohtaisten suositusten täytäntöönpanossa. Mutta luen tämän vielä tarkkaan ja olen avoin ottamaan vastaan ehdotuksia. Sitten Pascal Duranin suosituksista voin olla niistä aivan yhtä mieltä koskien veropetoksia ja veronkiertoa. Nämä asiat voidaan ottaa tekstiin, mutta vaikka, ihana, vaikka kuinka ihana politiikka onkin, niin tähän ei pitäisi laittaa mitään poliittisia nyansseja, koska se vain heikentäisi tekstiämme, joten haluaisin vesittää tätä mahdollisimman paljon. Emmeköhän me löydä kompromissin. Olen yhtä mieltä herra Roffortin kanssa. Lainsäädännön on oltava hyvää, tehokasta. Tämä on nopeasti kehittyvä ala koskien tuotteita ja palveluita, ja lainsäädännön on pysyttävä tehokkaasti mukana ja varmistaa, että kaikki sisämarkkinoiden puutteet saadaan korjattua. Haluaisin vielä pyytää, että komissio harkitsisi ehdotustaan uudelleen. Ja haluaisin pyytää muita varjoesittelijöitä kehittelemään yhteisiä kantoja tältä alueelta – joko niin, että teette pyynnön komissiolle tai suullisia tarkistuksia, ei muoto ole niin tärkeä kuin sisältö. Koska tämähän voisi olla meidän kaikkien yhteinen kannanottamme. Kiitoksia puheenjohtaja ja olen valmis laatimaan kompromissin. Justify Kiitos. Jos sopii, niin toistaisin sitä palautetta, jota tämän aamupäivän kokouksessa käsiteltiin mielipiteiden vaihdosta komission kollegion ja valiokuntien puheenjohtajakokouksen kesken. Eilisiltana olin siellä tämän valiokunnan edustajana paikalla ja komission jäsen Katainen painosti, painotti sisämarkkinoiden merkitystä ja toimenpiteiden toteuttamista tällä alueella. Hän todellakin piti tätä ensisijaisena alueena. Ja yksi ehdotuksista tai toimenpidealueesta, joista kysyimme, oli nimenomaan tämä vuotuisen kasvuselvityksen rooli. Hän ei suoraan vastannut kysymykseen. Totta kai me haluamme sisämarkkinoiden olevan tehokkaita ja että että niitä valvotaan, mutta haluaisimme toteuttaa tätä valvontaa vähän toisella tavalla ja ymmärtää paremmin, miten komissio tätä tehtävää aikoo toteuttaa. Tänä aamupäivänä, kun kerroin tuosta eilisestä kokouksesta, niin totesin, että meidän pitäisi koordinaattoreiden kesken miettiä sitä, mitenkä me haluaisimme tätä täytäntöönpanoa ja toimien tehokkuutta valvoa ja tarkastella. Tässä siis lyhyt yhteenveto tältä aamulta ja halusin nyt ottaa tämän uudestaan esille komissionkin kuullen. Tässä tällä erää kaikki siitä aiheesta, mutta meidän täytyy tehostaa toimiamme tällä alalla ja katsotaan, mitä koordinaattorit sitten tästä myöhemmin toteavat. Kiitoksia. We're going to swap chairs at the moment. Catherine nyt vaihdetaan puheenjohtajaa. Catherine Styler tulee puheenjohtajaksi, koska minä olen esittelijänä seuraavassa aiheessa. Ja sitten jos se samalla joudu johtamaan puhetta, niin minun on helpompi seurata tähän aiheeseen liittyvää keskustelua. Thank you, uh, Madam Chairwoman, who is now... Kiitos rouva puheenjohtaja, joka nyt sitten siirtyi tähän vereiselle tuolille keskittyäkseen aiheeseen. Jotenka siirrytään henkilön suojain mietintö. Siinähän esittelijänä on Vicky Ford, kuten tiedätte. Haluaako, haluaako Viki tähän alkuun sanoa jotakin vai haluatko jo innokkaasti kuulla, mitä komissiolla on sanottavana vaikutusten arvioinnista. Selvä, eli komissio, olkaapas hyvä. Thank you. Uh, good afternoon in the first place. Thank you very much. Thank you for giving us this Kiitos, että sain mahdollisuuden esitellä yhteenvedon äh, vaikutusten arvioinnista, joka koskee henkilön suojainten asetusta. arviointi aloitettiin, että kaksi ulkoista selvitystä tehty alkuun vaikutusten arvioinnin sisällöstä. Myöskin julkinen kuuleminen on aloitettu ja raportti on sitä asetettu saataville julkisen kuulemisen tuloksista. Ja muuten haluaisin viitata siihen, että 77 vastausta saatiin julkisessa kuulemisessa. 27 prosenttia tuli yrityksiltä, 18 prosenttia äh, asiaan liittyviltä järjestöiltä, 20 prosenttia kansalaisilta, 14 kansalliset viranomaiset ja 20 prosenttia nimetyiltä laitoksilta ja standardointijärjestöiltä. Niin, voi lähettää myös kirjallisena 27 vastauksesta tuli yrityksiltä. 18 prosenttia teollisuuden järjestöt, 22 prosenttia, sorry, 21 prosenttia yksittäisiltä kansalaisilta, 14 prosenttia jäsenmaiden viranomaisilta, 20 prosenttia nimetyiltä laitoksilta ja standardointijärjestöiltä. Koko prosessin aikana kaikesta keskusteltiin PP-direktiivin työryhmässä. Siellä oli jäsenvaltioiden edustajia, teollisuusjärjestöjen, kuluttajien, standardoimiselinten edustajat, myöskin nimetyt laitokset. Joten ehdotus hyväksyttiin sitten lopulta 27. maaliskuuta tänä vuonna. Päänäkökohdat, joita vaikutusten arvioinnissa tuli esille. NLFn yhdentäminen, tuotekattavuus, henkilönsuuntajien luokittelumuutos, yksinkertaistaminen joillekin teknisille säännöksille ja sitten oikeudellisen välinen valinta. Ajatellen tätä sopeuttamista tai yhdistämistä, sehän on toimijoiden välinen sitoumus, että kun arvioidaan uudelleen sisämarkkina, niin kutsuttaa uudelleen tavalla lainsäädäntöön, niin se täytyy sopeuttaa uuteen lainsäädäntökehykseen, annan läffään. Vaikutusten arviointi koski sitten nyt tätä sopeuttamista. Eli emme ole ottaneet mukaan mitään erityisiä muutoksia kuin mitä tämä sopeutustyö vaatii, joten vaikutusten arviointi on sitten se, joka liittyy uuteen lainsäädäntökehykseen. Eli ei vaikeuksia tullut esille, ei mitään merkittäviä kustannuksia laitoksille tai yrityksille eikä pk-yrityksille. Sitten arvioimme me tuotekattavuutta, koska useimmat jäsenvaltiot olivat pyytäneet poikkeuksia, joka siis olikin olemassa ja se liittyi erityisesti yksityiskäyttöön oleviin suojahansikkaisiin, jotta sitä tarkasteltaisiin uudelleen niin, että nämä tuotteet periaatteessa tulisivat asetukseen. Syy miksi tätä pyydettiin oli se, että kun verrataan nykyiseen direktiiviin, siinä on 20, se on 25 vuotta vanha. Siitä on tullut massamarkkinoita ja se, se, sen vuoksi kuluttajat ja viranomaiset eivät pysty tekemään eroa näiden tuotteiden välillä, on ne ammattikäyttöön vai yksityiskäyttöön. Koska ne näyttävät ihan samalta, niissä on sama värit, malli. Niitä myydään rinta rinnan kaupoissa. Sen vuoksi ajatuksena oli tarkastella näitä teollisesti valmistettuja tuotteita. Siis oli ongelma ei pelkästään näihin tuotteisiin liittyen, mutta muihinkin liittyen. Ja ongelma liittyy työtapaturmien tilastointiin. Tilastoja olemme yrittäneet tarkastella, mutta jäsenvaltiot eivät kerää näitä tietoja tilastoihin. Niitä ei siis ole olemassa. Olemme yrittäneet etsiä, että yksi jäsenvaltio yksilöi noin 150 000 tapausta, tapausta palovammoja käsiin, käsiä koskien. Mutta jos halusi yksityiskohtaisempaa tietoa, niin oliko syy se, että kuluttajat käyttävät sellaisia tuotteita, jotka eivät täytä vaatimuksia? Siitä ei ole viitteitä. Olemme tarkastelleet tilastoja työtapaturmista Enemmän on yksityiskohtia tietoturmien syistä, mutta ei siinäkään ole yksityiskohtaista tietoa, että onko yhteyttä siinä, että on käytetty tai ei ole käytetty henkilön suojaimia. Ehdotuksen valmistelutyössä ja vaikutusten arvioinnin valmistelussa olemme kuulleet valmistajien edustajia, kysyneet, onko tämä ongelma. Ja vastaukset, jotka on saatu, olivat, ettei se ollut ongelma. Koska nykyään valmistajat, jotka näitä tuotteita tarjoavat ja sanovat, että se tarjoaa suojaa, niin he noudattavat suojaussääntöjä, joten teknisestä näkökulmasta siihen ei, kuulu, ei liity kustannuksia. Mutta kuitenkin jos on valmistajia, jotka tarjoavat tuotteita, niin että siinä on suojafunktio. Mutta teknisestä näkökulmasta tuote ei kuitenkaan sitä suojafunktiota tarjoa. Ja sitten heidän täytyy korjata tuotteensa. Ja tähän kuuluu tietysti kustannuksia, 10-20 prosenttia verrattuna siihen, mitä he tekevät, koska joka tapauksessa pitää se tämä suoja tarjota. Sojansikasmarkkinat ovat pitkälti sellaisia, jossa on tuontia. Noin 2,5 on markkinamme, mutta siis kaikki hansikkaat, koska ei ole mitään erityisesti jotakustakin tuotteesta, joten 2,5 miljardia on markkinan koko ja 100 miljoonaa on Euroopan tuotanto. Eli samanlaisia tuotteita, kuten puutarhahanskat tai puhdistustarkoituksiin. Siis niitä on henkilösuojanteen toimia kattavuusalassa tai direktiivin soveltamisalassa. Sitten joidenkin tuotteiden luokittelusta. Täytyi arvioida tilannetta, jossa meillä on joitakin tuotteita, jotka on suunniteltu ja valmisteltu käyttäjien suojelemiseen vaaroilta, johon liittyy pysyvä vahingon vaara tai hengenmenettämisen vaara, ja jotka eivät ole ihan tiukimmassa vaatimustenmukaisuusprosessissa. Tässä puhutaan tuotteista, jotka on merkitty siellä, pelastusliivit, sitten veitsen iskuniluodin kestävät henkilön suojaimet ja henkilön suojaimet, jotka suojaavat käsikäyttöisten moottorisohjeen viilloilta ja leikkaukselta. Ja sitten myöskin melulta. Jos kysytte melusta, niin koska meille tuli kysymyksiä ihmisiltä, jotka olivat sekoittaneet nämä vaatimukset melusta ja sekoittaneet sen yleensä melu vaatimuksensa. Siis tässä puhutaan haitallisesta melusta, mikä tarkoittaa esimerkiksi kuulosuojaumia ammattikäyttöön. Emme tarkoita kuulonsuojaimia yksityiseen käyttöön, kun matkustamme lentokoneessa esimerkiksi. Eli haitallinen melu. Eli arviointiin, että Pitäisikö ne olla katettu kategoriassa kolme vaatimusten mukaisuuden arvioinnissa, joten tässä on sitten säännöllisiä auditointia nimetyissä laitoksissa, jotta voidaan varmistaa, että siinä ei epäonnistuta täyttämään vaatimuksia. Saadut vastaukset ovat sellaiset, että useimmat yritykset, siis EUn yritykset yleensä, käyttävät laadunvarmistusjärjestelmiä. Ja sen vuoksi kustannukset ovat minimaaliset. Tietysti jos, jos ei ole laadunvarmistusjärjestelmää, niin kustannukset ovat korkeammat, koska laatujärjestelmä täytyy alkaa nollasta. Ja siellä sitten voi olla useita tuhansia euroja. Sitten olemme tarkastelleet kolmea teknistä vaatimusta, joihin valmistajat on sitoutetut. He ovat sitoutuneita noudattamaan. Ja mitä tästä nyt sitten opittiin direktiivin toimeenpanossa oli, että nämä kolme teknistä vaatimusta ovat joko epäkäytännöllisiä tai eivät hyödyllisiä käyttäjien kannalta. Sen vuoksi ehdotettiin, että ne vedetään pois. Ja tietysti poistaminen vähentää kustannuksia valmistajille ja myöskin nimetyille laitoksille, joiden ei tarvitse tarkastella monimutkaisia tekstejä, jotka liittyvät kolmeen monimutkaiseen tekniseen vaatimukseen. Sitten direktiivin muuttuminen asetuksiksi. Valmistajien kannalta ennen kaikkea heitä ei koske enää 28 eri kansallista lainsäädäntöä, vaan sama teksti kaikilla EU-kielillä. Sitten olemme tarkistaneet tämän myös läheisyysperiaatteen suhteen. Eli mikä asetus on? Teknisiä vaatimuksia, joiden täytyy olla samat kaikkialla EU-ssa. ja jäsenvaltiot ja mitä organisaatiot tekevät lainsäädäntötyötä. Se on kaikkialla sama ja Viranomaisten työkin on kaikkialla samaa. Eli asetus ei puutu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, joita direktiivin puitteissa niillä on. Sanotaan vain, että tässä määrätään tekniset vaatimukset, joiden täytyy olla samat, vaikka ne muutetaankin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kiitos kovasti. yritämme selvittää sitten mahdollisia kysymyksiä. Thank you to the commission for that. Kiitos komissiolle tästä vaikutusten arvioinnin esittelystä. Haluaako esittelijä nyt kommentoida? No kiitos. Minulla on paljon kysymyksiä. Kiitos esittelystä komissiolle ja kiitos varjoesittelijöillekin. pelastusliivien ja luodin kestävien liivien ja vastaavien tuotteiden turvallisuus on tärkeä seikka ja tällä lainsäädäntötekstillä voidaan varmistaa se, että Euroopan ulkopuolelta tai paremminkin EUn ulkopuolelta tuleviin tuotteisiin on sovellettava samoja tiukkoja vaatimuksia kuin EU-peräisiin tuotteisiin. Tämän halusin tähän alkaa ja siksi todeta. Vaatimusten mukaisuus vakuutusta koskien olen ymmärtänyt, että valmistajan on pitänyt aiemmin ilmoittaa, antaa tämä vaatimusten mukaisuusvaatimus, vain tietyistä tuotteista, mutta tästä edes se tulisi koskemaan myös hyvin pieniäkin tai vähäisiäkin tuotteita kaikilla EU-kielillä. Esimerkiksi köysirata-asioiden ja kaasun kaltaisia polttoaineiden käyttävien laitteiden yhteydessä tätä on käsitelty. Onko komissio varsinkin tällaisilla, tällaisten arvoltaan vähäisten tuotteiden yhteydessä miettinyt tätä vaatimusten mukaisuusasiaa. Liitteessä viisi on nyt tästä EU-tyyppihyväksyntä asiasta ja sitä, että se olisi määräaikaisesti voimassa viisi vuotta ja sitten se päättyy ja se pitää uudistaa tämän viiden vuoden kuluttua. Ymmär, olen ymmärtänyt, että valmistajien mielestä tämä voisi aiheuttaa epävarmuutta. Onko komissio arvioinut tämän seikan vaikutusta? No sitten näiden eri tuotetyyppien luokat. Tässähän on kolme luokkaa mainittu. Sen mukaan kuinka Olennaisesti ne suojaavat hengenvaaralta. Valmistajat ovat tässä ilmaisseet huolensa siitä, että esimerkiksi pelastusliivit voivat säästää ihmisen hukkumiselta, eli hengenvaaralta, ja ne sitten pudotettaisiin luokasta kolme luokkaan kaksi, ja tämä voisi heikentää sovellettavia turvallisuusstandardeja. Onko komissio ottanut tämän vaikutuksen huomioon? Sitten kellumisapuvälineet ja pelastusliivit, onko näillä jotakin eroa komission näkökulmasta? Esimerkiksi kellukkeet tai pelastusrenkaat saattaisivat olla luokan kaksi tuotteita jatkossa eikä luokan kolme. Onko tätä siis otettu huomioon? Sitten PK-yrityksistä. Kiitän komissiota tästä alustavasta esittelystä, mutta mielelläni kuulisin, minkä tyyppisistä yrityksistä on kyse. Totesitte, että 77 yritystä eli 27 prosenttia vastaajista oli, oli yrityksiä vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Ja tämä kuitenkin koskee yli 4000 yritystä, jotka valmistavat tämän tyyppisiä tuotteita. Ja Etenkin vaatetusteollisuudessa suuri osa tuotteista on PK-yrityksiä. Minusta tämä on vähän, vähän ehkä ristiriitaista, että todetaan, että kustannusvaikutukset ovat pienet, koska tuotantomäärät ovat suuria, mutta sitten toisaalta alalla on paljon myös pieniä yrityksiä toimijoina, pk-yrityksiä siis, joten mielelläni kuulisin lisää siitä, minkälaisia yrityksiä ja mitä aloja tarkemmin on ollut mukana tässä soveltamisalan laajennusta koskevassa vaikutusten arvioinnissa. se, että on 150 000 käsivammaa jostakin jäsenvaltiosta raportoitu, no se on ihan mielenkiintoinen yksityiskohta, mutta liittyykö tämä mitenkään siihen soveltamisalan laajentamiseen? Tämä, tämän kysymyksen myös oma vaikutusten arviointiyksikkömme otti esille. Sitten suojakäsineitä koskeva asia. Siinä 18.31 vastaajasta kuulemisessa oli eri mieltä käsineiden ottamisesta mukaan soveltamisalaan. Voisitteko eritellä sitä, miksi nämä 18 kielteistä vastausta saivat paljon suuremman painoarvon kuin 13 myönteistä. Entä erittelittekö kustannuksia teolliseen käyttöön tai henkilökohtaiseen käyttöön myytävien tuotteiden välillä? Onko tällaisia kustannuserittelyjä siis tehty? Ja onko todettu, että näiden tuotteiden ottaminen mukaan soveltamisalaan toisi kuluttajille lisää kustannuksia, sillä silloinhan hinnat voisivat nousta ja etenkin jos henkilökohtaiseen käyttöön hankitaan tuotteita, niin se hankkimishalukkuus vähenisi. Ja tämä tietysti huolestuttaa meitä. Ja viimeinen kysymys vielä. Johdantoosan perustelukappaleessa yhdeksän puhutaan siitä, että Esimerkiksi käsin tehdyt käsineet, käsityöläisten valmistamat tuotteet otettaisiin pois, siis ne eivät kuuluisi soveltamisalaan, mutta tätä poissulkemista ei kuitenkaan ole tässä tekstissä minun nähdäkseni, vaikka edellisessä tai nykyisin voimassa olevassa direktiivissä tämän poissulkeminen on nähtävänä myös tekstitasolla. Minä en tiedä, mitä käsin tehty tässä yhteydessä tarkoittaa, mutta voisitteko määritellä sitä ja sitten miksi se on vain siellä johdanto-osassa eikä sitten suinkaan direktiivitekstissä mukana? No niin sitten varjoesittelijöiden vuoro EPPstä Arimont ensin. Ähm, kan saksaksi. Valiokunta varmaan pääsee sopuun siitä, että nämä lainsäädännölliset toimet ovat tässä yhteydessä hyviä ja järkeviä. Tässä on siis turvallisuusriski korkeampi ja, ja valmisteet, jotka toimivat markkinoilla, maahantuojat, että heille ei tule liikaa rasitetta. Se täytyy olla lähestymistapa myös meidänkin valiokunnassamme. Varjoesittelyn kokous oli eilen ja siellä joitakin kysymyksiä jo esitti jotenkin kysymyksiä siellä valiokuntamme puheenjohtaja, mutta palaisin omissa kysymyksissäni kahteen kysymykseen, jotka valiokunnan puheenjohtaja jo esitti. On muun muassa kyse tästä aikarajoituksesta, joka hämmästyttävää kyllä ei ole tässä päätekstissä valitteessa. Liite 5 Artikla 6, alakohta 2, kirjan kohdat Iistä Jehen, siellä puhutaan viidestä vuodesta. Ja valmistajan mukaan tätä ei ollut aiemmin. Kysymys, joka tässä tulee esille, on, että, että jos henkilön suojain joskus on sertifioitu ja normi ei ole muuttunut, niin mitkä ovat sitten perusteet, että tarvitaan aikamäärän rajoitus ottaa käyttöön? Ja mitä sitten, äh, sitten esimerkiksi varastotilanne voisi johtaa valmistajan suuriin vaikeuksiin. Mitkä ovat perusteet? Että tässä asetusehdotuksessa nyt sitten on viiden vuoden määräaika tai aikarajoitus otettu käyttöön. Haluttaisiin ottaa käyttöön. Kysyttiinkö tästä valmistajien mielipidettä? Valmistajat eivät varmaankaan ole tähän lisäykseen kovin tyytyväisiä. No toinen kohta. Siis tällaiset äh, Mittatilaustuotteet. Ne olisivat tulevaisuudessa riskiluokassa kaksi. Kaikki sellaiset. Ja se tulee sille kysymys, että eikö se ole vaarallista tai jos ajatellaan tätä lähestymistapaa, että on korkea riski, niin vastaako se sitä, että jos kaikki mittatilaustuotteet laitetaan tähän viran puolesta tähän luokkaan, sen sijaan, että ne arvioitaisiin riskin mukaan? Eli jos tällaisia henkilösuojaimia valmistan, niin sitten täytyisi miettiä riskin mukaan, että onko luokka 1, 2 vai 3, ettei olisi automaattisesti luokassa 2. Silloin on sitten se vaara, että sitten yhtäkkiä markkinoille tulee niin kutsuttuja massatuotteita henkilösuojaamisia, jotka, tai siis tällaisia mittatilastuotteita, jotka tulevat sitten kakkosluokkaa ja sitten on, vältetään kalliita auditoinnit luokassa kolme. No kolmas kysymys komissiolle, artiklassa 8 kohta 6. Sitten valmistajalle tulee velvoite, että tulee valmistajaan täysi osoite paperille painetuksi. Kysymys, että miksi nyt näinä aikoina, kun on netti ja muita merkintämahdollisuuksia, miksi tämä on edelleen välttämätön? Ja viimeinen kysymys, artikla 7, kohta 2 puhuu käsitteestä demonstration, eli haluaisin tietää, mitä tällä käsitteellä tarkoitetaan, niin ettei tule ymmärtämisvaikeuksia siinä. Kiitos. Thank you, Mr. Arman. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Westphal. Vielen Dank, Frau Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen tätä ääntäni. Olen vähän flunssainen ja siksi puhunkin hyvin, hyvin lyhyesti. Olen aika sanaton näin joulun alla. Ensinnäkin minulla olisi kysymys komissiolle. Ymmärsinkö oikein, että nämä uunikintaat, jotka Saksassa ovat herättäneet paljon huomiota, niin niiden hinta nousisi 20 prosenttia. Pitääkö tämä paikkansa ja kuinka moni vaatimusten vastaisten käsi uunikintaiden valmistaja nyt joutuu ripustamaan hanskat naulaan. Tässähän nyt on kyse tällaisesta realistisesta satiirista ja tästä kyllä saadaan taas paljon naurun aihetta niin Saksassa kuin muuallakin. Mutta todellakin Suurin osa onnettomuuksista ja tapaturmista tapahtuu siellä, missä olo on turvallisin, eli kotona. Ja siksi en oikein pysty ymmärtämään sitä keskustelua tässä, tästä aiheesta ja tässä euroskeptismin ympäristössä, joka eri puolilla vallitsee, että parlamentti ja komissio nyt sitten haluavat uunikintauden tyylisiä asioita säädellä. Ja pysytään nyt näissä uunikintaissa edelleenkin ja minä leivon mielelläni ja käytän paljon uunia myöskin. Ja 150 tai 250 astetta on se tyypillinen uunin käyttölämpötila ja tarvitsee vain avata se uunin liikku, jotta, lukku, jotta voidaan saada palovammoja sitä höyrystä. Ja uunikintallahan on varsin selkeä käyttötarkoitus. Sillä otetaan kuuma esine pois uunista. Ja toki nyt kaikki täällä salissakin sukupuolesta riippumatta ymmärtävät, että mistä on kyse. Jos kyse on henkilön suojaimista, niin niistä ehdottomasti täytyy keskustella. Se on hyödyllistä. Ja henkilön suojainten alueella voidaan suojata unionin kansalaisia sekä henkilökohtaisesti että sitten ylhäältä käsin. Ja tämä velvollisuus meillä on parlamentin jäsenillä. Turvallisuus ei saa tapahtua hinnan kustannuksella. Olen käsitellyt esimerkiksi ABS-moottoripyöriä yhdessä mietinnössä täällä. Ja sen yhteydessä kävi selväksi, että, että aika järjetöntä tämä keskustelu oli ensinnäkin, että nuo moottoripyöräthän sinänsä ovat turhia, siitä lähdettiin liikkeelle. Ja lopulta sitten kaikki tuli, tulivat yhteisesti siihen tulokseen, että siitä huolimatta on ihan hyvä, että jos niitä moottoripyöriä on, niin ne ovat mahdollisimman turvallisia. Siksi olisi mukavaa, että pysyttäisiin vakavina ja otettaisiin tämä aihe kaikin puolin vakavasti. Ja esittelijälle kautta puheenjohtajalle sanoisin, että, että minusta tämä aikataulu tässä on aika epärealistinen. Saksassa todellakin lehdistössä esimerkiksi talousministeri Englantia siteerataan ja hänen mielestään komissio on ihan sekaisin tässä asiassa. Ja nyt ei suinkaan pitäisi estää keskustelua, vaan käydä sitä. Ja Tämän tyyppisten asioiden merkitys koko Euroopalle ja Euroopan parlamentille on hyvin tärkeä ja tämäkin pitäisi tämä asia saattaa yhteyteen muiden meidän myllyssämme pyörivien esitteiden, esitysten kanssa ja eiköhän nyt ole paras lopettaa, kun äänikin pettää. Kiitos. Kiitoksia. Minulla on kyllä täällä kurppukarkkeja laukussa, voidaan antaa sinulle niitä. No sitten Rochefort seuraavana. Kiitoksia ennen kuin aloitan kommentointia. Haluaisin antaa teille surusen uutisen. Entinen Ranskan komissaari Jacques Barrot on juuri menehtynyt. Muistaakseni hän oli Euroopan komissaari ennen Michel Barnierta Ranskasta. Minulle tämä on hyvin surullinen uutinen, varmaan monelle teistäkin. Hän oli henkilökohtainen ja poliittinen ystäväni ja hän vahvasti puolusti eurooppalaisia ajatuksia tästä. Siis tieto teille. Hän on kolme tuntia sitten kuollut Pariisin metrossa. Sitten tähän aiheeseen kolme neljä keskeistä kysymystä tähän liittyy. Ja kolme tai neljä kysymysmerkkiä samalla. Ensinnäkin tästä kuulemisesta, jonka komissio on järjestänyt Tämä hiukan kiusallista meille, koska tästä on sellainen vaikutelma, että tietoja on paljon, mutta samalla vaikutelma on se, että kuuleminen ei ole täysin muodollisesti tiukasti hoidettu. Meillä on täällä erilaisia tietoja, osittain paljon tietoja, osittain epätäydellisiä tietoja. Esitämme kysymyksiä koskien mahdollisia vaikutuksia. Monet kollegat puhuivatkin näistä erityisesti koskien vaikutuksia pk-yrityksille ja kuluttajille. Mutta kun vaikutuksia pohditaan, niin sehän ei tarkoita, että vastustetaan tätä, enkä haluaisi, että komissio ajattelisi, että kun pyydetään täsmällisempiä tietoja vaikutuksista eri toimijoille, että se tarkoittaisi, että olisimme varautuneita tai että vastustaisimme tätä poliittista ähm, pyrkimystä. Minä ainakin tuen, tuen tätä tointa. Erityisesti kotona tapahtuvia onnettomuuksia ajatellen, niin yksi aspektihan tässä juuri on äh, kotona tapahtuvia onnettomuuksilta suojautuminen on paljon enemmän kuolemantapauksia johtaneita onnettomuuksia, jotka tapahtuvat kotona kuin maantiellä. Miten komissio voisi täydentää vielä tietoja koskien todella tämän, tästä kuulemisesta johtuvia vaikutuksia? Sitten toinen asia, tässä on erityyppisiä tavaraluokkia, itsekin puhuitte niistä. Jos nyt huumorille mennään, niin Tällaiset uunikintaat eivät ehkä ole pelkästään naisille kuuluva tavara. Kyllä miehetkin aivan voivat itsensä polttaa. Minä en aivan olisi samaa mieltä kuin demarikollegani, mutta ehkä se johtuu siitä, että olen hyvin vasemmisto mies, koska olen usein sairaalan joutunut käsieni takana, takia olen aika kömpelö käsieni kanssa. Tämä on hyvin tärkeä asia Mutta minusta tämä on vaikeasti ratkaistava asia. Ranskassa esimerkiksi on paljon, paljon Provenceissa esimerkiksi erilaisia käsityö esineitä. No niin, tässä on siis muistettava, että kaikki uunithan eivät ole yhtä kuumia, ja jos on kaunista ja sitten syödään päivällinen mieluummin terassilla tai puutarhassa, niin kuumaa astia on kannettava pidemmän aikaa, joten resistenssin on oltava suurimpia. Ja kuinka sitten, kun käsityöläiset ovat tässä työssä, niin en tiedä kuinka tässä tulisi toimittava, mutta minä en ainakaan halua polttaa käsiäni. Ce qui est très fort. Je suis sensible à l'argument de la lourdeur. Olen, minulle on hyvin tärkeää tämä menettelyn raskaus ja erityisesti tekniset asiakirjat, joita joka kerta pitäisi toimittaa. Mielestäni EPPn kollegamme kommentti, joka koskee sitä, kuinka voitaisiin käyttää eri verkkosivuja tai nettiä siihen, että, että, että, että se paperimäärä, mitä tavara, asiasta tarvitaan, ei olisi suurempi kuin tavaran koko. Vielä yksi keskeinen kysymys johon en ole oikein löytänyt vastausta komission papereista. Se koskee järjestelmän dynamiikkaa. Tässä puhuttiin vähän aikaa sitten viiden vuoden väliaikaisesta rajoituksesta. Minun mielestäni on tärkeää, että järjestelmässä on dynamiikkaa, koska tuoteturvallisuushan ei ole mitenkään jähmeä asia, vaan se on asia, joka riippuu paljon tutkimuksesta, kehityksestä, innovaatiosta – ja näin ollen olemme jälleen kerran ristiriitaisessa tilanteessa, koska jos annamme tällaisen hyvin pitkän aikarajan, jotkut täällä viittasivat siihen, että, että, että tuotteita voitaisiin pitää turvallisena koko elinkaaren ajan, niin tässä tapauksessa olisimme ikään kuin jäljessä tehdystä edistyksestä. Minä uskon, että se, että var- vahvistetaan tuotteiden turvallisuutta – on asia, jonka on koko ajan parannattava, jossa on huomioitava uudet materiaalit, uudet prosessit ja kaikki, kaikki tämä. Tarvitsemme siis järjestelmän, joka on riittävän joustava, niin että voidaan jatkuvasti huomioida uudet innovoinnit. Vaikuttaako tämä tähän väliaikaiseen rajoitukseen? En tiedä sitä keskustelu PK-yritysten kanssa pitää olla tärkeällä, tärkeässä asemassa, eikä se ole kovin helppoa, koska mehän tiedämme kyllä, että PK-yritykset varoittavat meitä kustannusten no, nousumisesta, mutta toisaalta PK-yrityksiä olisi suojeltava, koska tämähän koskee myös tuontia, niin kuin Vicky Ford sanoi, ja sen olisi vahvistettava PK-yrityksiä mahdollisesti mm, tasavertaista kilpailua vastaan – kilpailun pitäisi siis olla tasavertaista. Toisin kuin kollega täällä sanoi, se, että meillä olisi lisää turvallisuutta, niin siitähän tarvitaan kohtuullinen hinta. Jos nyt sanotaan, että on otettava mukaan uusia turvallisuuselementtejä samalla hinnalla, en tiedä onko tämä nyt oikein kestävää. Kyllä kilpailu pitää huolen siitä, ettei hinnoissa tule yli lyöntejä, kun on pidettävä vaatimusten mukaisuudesta kiinni ja uusista standardeista ja niin edelleen. Tästä kun keskustelemme, niin minusta tuntuu, että olemme kyllä asiasisällöstä yhtä mieltä ja suunnista yhtä mieltä. Olemme yhtä mieltä siitä, että yhdenmukaistaminen on, sen on olisi oltava välitöntä ja maksimaalista ja mahdollisimman nopeaa. Mutta täällä on hyvin paljon kysymyksiä, joita saatetaan pitää myös pikkujuttuna yksityiskohtainen, mutta eivät oikeastaan niin sitäkään ole, vaan sen mukaan järjestämme koko tämän ajattelutapamme ja koko tämä työ on vielä edessämme. Eiköhän meillä tässä ole vielä työtä tehtävänä esittelijän kanssa niin, että saisimme aikaan mahdollisimman asianmukaisen mm, paperin tulevina viikkoina, ja eiköhän se onnistu. No. Kiitos, Rochefort paní předsedající. V podstatě už moji kolegové <clears throat> položili většinu. Kollegat oikeastaan jo esittivät tässä ne samat kysymykset, jotka minuakin painavat, kuten kysymyksen tästä leivin uunin lämpötilasta, mikä se pitäisi olla, jotta kotona ei satu tapaturmia. Näin eilen komission esityksen ja siellä kerrotaan, että noin 4000 valmistajaa saattaa markkinoille näitä tuotteita, mutta vain 77 vastasi komission kysymyksiin. Haluaisin kysyä, onko tämä riittävä vastausprosentti, jotta voidaan sen perusteella tehdä päätelmiä muutoksen tarpeellisuudesta? Emmehän me tiedä tätä asiaa, ja tämä on jo todettukin, nimittäin että PK-yritykset joutuvat reagoimaan näihin muutoksiin. Sitten kysymys. Komissio mainitsi, että tapaturmataajuus ei ole mukana tässä asiakirjassa. Bilbaan yhteistyön puitteissa olemme tehneet asiaa koskevan tutkimuksen. Ehkäpä voisimme Bilbaan virastoa pyytämään tällaista tutkimusta tekemään, jotta olisi tietoja käytettävissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on vain yksi kysymys komissiolle, mutta sitä ennen haluaisin palata siihen, mitä herra Rosvo juuri sanoi koskien kaikkien oikea, oikea hintaa tuotteille, jotka olisivat tehokkaita. Minun mielestäni tämä on erittäin hyödyllinen huomio. On tärkeää, että tuotteesta maksetaan oikeudenmukainen hinta, eikä aina sanota, että on parannettava laatua, eikä hintojen, hinnat saisi muuttua. Niitä Rosford, että kyllä mihin minä viittaan. Nyt pitäisi tietää, mitä ostetaan, millä hinnalla, miksi aikaa. Kysymyshän kuuluu, että Tämä koskee sitä, että kyllä kuluttajat ovat valmiita maksamaan, etteivät polttaisi sormia, mutta eivät ehkä ole valmiita liian nopeasti aina ostamaan uusia, jos nämä tuotteet liian nopeasti vanhenevat, niin sitten menetämme myös turvallisuutta. No, tämä vain tässä sivumennen sanottuna, mutta se liittyy esille otettuun kysymykseen. Minulla olisi kysymys komissiolle kuulin kyllä ja en mitenkään halua kyseenalaista tätä. Olen aivan samoilla linjoilla siitä, että kysymykset eivät tarkoita sitä, että olemme eri mieltä, vaan se tarkoittaa vain, että haluamme lisää tietoa näistä kolmesta perusvaatimuksesta, jotka olivat mahdottomia hallita, joihin viittasitte täällä nämä mekaaniset värineet ja muut. Te luettelitte nämä kaikki kolme. Aika selkeästi sanoitte, että, että se, että nämä perusvaatimukset poistettaisiin, niin sillä ei olisi vaikutusta työntekijöiden terveydelle tai ympäristölle. Haluaisin esittää kysymyksen, millä kriteereillä toimitte? Ovatko nämä ainoastaan näiden yritysten lausumia vai onko teillä täydentäviä tietoja, jonka... Niin, tämän kysymyksen haluaisin esittää. Kiitoksia vastauksesta. Kiitos ja sitten Evelin Gebhardt, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No, minä olen nyt kyllä pikkaisen hämmästynyt tästä keskustelusta, jota nyt käymme, sillä tässähän on kyse asetusehdotuksesta, joka ei suinkaan lähde nollasta, vaan perustuu vuonna 1989 äh, hyväksyttyyn direktiiviin. Meillä siis on jo olemassa perusta, eikä olla mitään suurta uutta lainsäädäntötekstiä tekemässä. Ja on tärkeää, että ymmärtäisimme se, mitä komissio sanoi, että luvassa on myös yksi, yksinkertaistamista joillakin alueilla ja yhtenäistämistä. Siksi minusta onkin hyvä tämä, mitä komissio on esittänyt. Se on oikein tervetullut uudistus. Ja mielestäni vaikutusten arviointi on myös hyvä. Ja tiedätte kyllä, että yleensä valitaan kovastikin komission suuntaan näistä vaikutusten arvioinnista, mutta tällä kertaa se ei minusta ole paikallaan, sillä siinä esitetään oikeita kysymyksiä ja vastataan niihin. Pitäisi mielestäni varmistaa se, että emme nyt toimi kuin jonkin täysin uuden sääntely asiakirjan kanssa, vaan tässä on kyse päivityksestä ja nykyaikaistamisesta. Valiokunnan sihteeristölle minulla olisi pyyntö, sillä en ole tähän asti sitä lainsäädäntöä kovin tarkkaan vielä tarkastellut ja sitten tuosta liitteestä olisin mielelläni katsonut, että mitä se oikein sisältää, mutta se ei ollutkaan mukana näissä asiakirjoissa, Ekon, Ekon, asiakirjas, e, Ekon valiokunnan asiakirjoissa se kyllä oli, mutta sitä ei nyt löydy enää mistään sitä paperia ja näin ei kyllä saisi olla, joten nyt olen siinä tilanteessa, että minua olisi kiinnostanut tämä sunset-lausekkeeseen liittyvä asia, joka parlamenttia aina on kiinnostanut ja jonka se on aina uudelleen ja uudelleen torjunut, että onko tässä nyt taas kyse tästä vastaavasta asiasta, mutta en pystynyt sitä tarkistamaan, joten pyydän komissiolta nyt tarkennusta puheenjohtajalta kysyisin, että kun neuvosto nyt on aika pitkälle edennyt tämän asian käsittelyssä ja me parlamentissa emme oikeastaan ole vielä aloittaneet, niin haluaisin tietää, mistä tässä oikein mahtaa olla kyse, sillä tehän olette yleensä hyvin tiukka näissä aikataulukysymyksissä, mutta nyt sitten juuri teidän mietinnöstämme mietinnöstä ne emme ole saaneet minkäänlaista aikataulua, joten olisi hienoa, jos voisitte valaista meitä tässä asiassa. Kiitos. Ja jos komissio nyt vastaisi ja sitten Viki voi sen jälkeen kommentoida. Ja meillä on nyt vähän aikapainettakin, eli jos komissio lyhyesti vastaisi, niin esittelijä saa sitten viimeisen puheenvuoron. Kiitos. Niin jos sopii, niin ensin yritän selventää tilannetta. Koska ymmärsin, että Jotkut ehkä ymmärsivät, että olisi 4000 yritystä, jotka valmistavat hanskoja. 4000 yritystä ja valmistajaa on siis, jotka valmistavat kaikkia henkilönsuojain tuotteita. Kaikkea, mikä on henkilösuojaimia. Eli käytännössä nämä astianpesuhanskat on aika harvoja yrityksiä Euroopassa, jotka eivät olisi yleisesti ottaen pieniä. Joidenkin pieniä on, jotka valmistavat uunikintaita. Ei siis ei 4000, jotka yleensä hanskoja valmistavat. Tämä on tärkeä panna merkille. Tuli esille kysymys Euroopan teollisuusjärjestöistä henkilösuojaimissa. Tietysti julkisessa kuulemisessa, niin sehän on verkkokuuleminen, joten emme tiedä, että mitä nämä henkilösuojan yritykset ovat. Mutta siis kaksi eri selvitystä on. Olemme sanoneet konsulteille, että esittäkää eikö kysymykset yritykselle, joten tulokset ovat selvityksessä, jotka ovat julkisesti saatavilla. Ja vaikutusten arviointi sanoo, että olemme asettaneet saataville raportin tuloksista julkisesta kuulemisesta. Ja nyt tästä hansikasta asiasta. Markkinavalvontaviranomaiset haluavat ottaa huomioon ne valmistajat, jotka valmistavat samanlaisia kuin ammattikäyttöä. Ja siinä on se vara, että ammattilaiset käyttävät sellaisia hanskoja, joissa ei C-merkintää, näyttävät ammattimaisilta. Mutta lisäyksenä myöskin yksityiskäyttöön tarkoitetut hansikkaat, jos valmistaja sanoo sen, mikä sanoo tekemänsä. Niin nyt täytyy tämän lainsäädännön vaatimukset täyttää, koska he sanovat, että hansikkaat tarjoavat suojaa ja siksi kuluttajat niitä ostavat. Ja tämä asetus ei vaadi mitään lisäteknisiä vaatimuksia näille hanskoille, jos ne täyttävät sen, mikä ne on suunniteltu täyttämään. Sen vuoksi vaikutusten arviointi sanoo, että kustannukset ovat alhaiset. Kun puhutaan kustannuksista, 10-20 prosenttia, se koskee niitä hansikkaita, jotka eivät täytä vaatimuksia. Tai edes sitä, mitä valmistaja niistä väittää. Väitetään, että suojaavat, mutta eivät. Ja jos valmistaja haluaa suojata käyttäjää, niin sitten 10-20 prosenttia, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi ne hanskat, joista väitetään, että ne tarjoavat suojaa, eivätkä tarjoa. Jos tuotteet olisivat direktiivin soveltamisalassa nykyään, niin se mahdollistaisi sen, että markkinavalvontaviranomaiset vetäisivät ne markkinoilta pois. He eivät voisi tehdä nykyään, koska se ei ole soveltamisalassa. Eli markkinavalvontaviranomaiset eivät pysty sellaisen kehyksen puitteissa toimimaan, jolta hanskat voitaisiin vetää pois markkinoilta. Teknisestä näkökulmasta itse asiassa ei ole oikeastaan mitään muuta, mitä tarvitsee niiden tehdä. No sitten jostakin muista asioista. Viiden vuoden sertifikaatti. Siis ei vaadita sertifikaatin uudistamista, se on uusi, jos tuote on muuttunut. Ja mistä tämä tulee? jälleen markkinavalvontaviranomaisilta. He kohtasivat joskus tilanteita. Yksi esimerkki ovat äh, perustusliivit, jossa oli yksilöity puutteita, joten valmistajaa pyydettiin se korvaamaan. Tuli uusi harmonisoitu ja markkinavaltuutiranoisemme sitten kohtasivat tilanteita, jossa valmistaja väitti, että minulla on todistus koko elinkaareksi, ei tarvitse muuttaa. Ja sen vuoksi valvontaviranomaisemme pyysivät, että todistukset ovat viisi vuotta, sitten on uusi, jos tuotteessa on muutos. Eli todistuksen uusinnassa on säännös ilmoitetusta laitoksista, ja jossa täytyy olla oikeasuhtainen. Eli ne eivät ole uudistaa todistusta, uusia todistusta ennen kuin on analysoitu tuote ja laskutettu siitä valmistajaa. Se on uusiminen, muutama tuhat euroa, mikä tarkoittaa, että yksikkökustannus ei ole merkittävä. Joten jos ajatellaan mittatilaustuotteita, jos se olisi luokka kaksi, vaikka se oikeasti olisi luokassa kolme, Voisiko se olla tuot? No tietysti olemme valmiita käsitettä selvittämään, mutta se mitä tässä konseptissa sanotaan, ja sen vuoksi se on luokassa kaksi, on se, että on vain yksi tuote, mikä tarkoittaa, että se mitkä ovat luokassa kolme, mitä siellä tehdään, ovat siis au- valmistusprosessin auditointeja, niin siinä ei ole kyseessä tuotantoprosessi, jolla tuotetaan useampia samanlaisia tuotteita, koska mittatilastuote voi olla vain, jos on vain yksi tuote kyseessä, joka tuotetaan. Ja semmoksi kuten, tuote kuten pelastusliivi ei voi koskaan tulla mukaan tähän massa, äh, mittatilauskäsitteeseen. Ja Siis varmaankin selitinkin, että täytyy vaatimuksia noudattaa, ei lisäkustannuksia. Tietysti olemme valmiita selvittämään johdatusakappaleessa tai artikloissakin, niin että kaikki saadaan sinne mahdollisimman selkeästi mukaan. Kaikille. Joten sitten nämä osoitteet ja internet tällä alalla, mikä tässä lainsäädännössä on, on ihan sama, mikä on NLF. Sama lähestymistapa kaikille sisämarkkinalainsäädännölle. Uusi lainsäädäntökehys, se ei ole tässä muuttunut. Tästä jo keskusteltiin, tästä vaikeudesta, kun kaikki rajoittuu internetsivustoille nykyään, että ei ole laillista oikeudellista varmuutta siitä, että internetsivusto pysyy pystyssä. Sitä täytyy ylläpitää ja käyttää. Eikä kukaan voi velvoita siihen yritystä, että on internetsivu. Että se olisi siellä ikuisesti. Artikla 7 2 selvennys. Puhutaan messuista ja näyttelyistä. Siellä hyväksytään se, että tuotteet eivät täytä vaatimuksia, mutta eivät ne tietenkään voi tulla markkinoille. Eli jos ne ovat vain esittelyä varten, tekniset vaatimukset Tämä oli yl- tästä tarinasta, niin yleisiä vaatimuksia siellä oli. Se täytyy arvioida suhteessa siihen, että mitä nimenomaisia henkilösuojalaitteita on kyseessä, koska kukin nimenomainen tuote tuottaa erilaisia teknisiä väristyksiä. Eli jos sanotaan, että työntekijöitä täytyy suojata yleisten vaatimusten osalta, se ei koske heitä, mutta jos heillä on nimenomainen suojalaite, jos tietyllä koneella tekevät työtä, niin se rikkoo, tai sen nimenomaan koneen osalta tämä mekaaninen perinne täytyy arvioida. Sen vuoksi tämä yleinen vaatimus häviää suojautuminen mekaaniselta tarinalta jää, mutta liitettynä nimenomaiseen tuotteeseen. Tietysti voidaan antaa kaikki tiedot, jotka selvityksessä ja raportissa on tulleet esille. Ei se ole ongelma antaa ne tiedot yksityiskohtaisempaa tietoa, mutta kun tiedän, että valitettavasti meillä ei ole selvityksiä virallisista tilastoista, niistä ei saada kaikkea nimenomaista tietoa, jotka haluaisitte saataville valitettavasti. Kiitos. Kiitoksia. No me olemme nyt puoli tuntia aikataulusta jäljessä, mutta lyhyesti vielä esittelijälle. No, kiitos ihan nopeasti. Haluan vain muistuttaa jäseniä siitä, että otin tämän mietinnön, koska jonkun se piti ottaa ja kukaan muu ei sitä halunnut. Eli äh, henkilönsuojaimet ovat minusta hyvin tärkeitä ja monista henkilökohtaisista syistä olen kyllä syvästi loukkaantunut, jos joku täällä väittää jotakin muuta. Kyseessä on todellakin elintärkeitä tuotteita, esimerkiksi pelastusliivejä ja luodin luotiliivejä koskeva asia ja on välttämätöntä, että turvallisuusstandardit ovat vastaavat silloin, kun tuotteita tuodaan EUn ulkopuolelta verrattuna niihin, että, sitä, että niitä valmistetaan EUssa. Ja valmistajia koskevan taakan pitäisi olla vastaava. Parlamentin vaikutusten arvioinnissa, kuten aamupäivällä kuulimme, on kuitenkin joitakin huomioita, jotka osoittavat, että vaikutusten arviointi henkilösuojanten osalta on aivan oikeutetusti tässä hieman erilainen kuin kaasutoimisten laitteiden kohdalla. Se, että mihin luokkaan tuotteet kuuluvat, ovatko ne oikeassa paikassa ja niin edelleen, näiden kysymysten suhteen meidän on oltava varmoja siitä, että jos jos laadimme uutta tuotteita koskevaa lainsäädäntöä, niin se auttaa kuluttajia eikä vaikeuta heidän elämäänsä näiden tuotteiden hankkimisen osalta. Juuri tästä syystä, että asia on monimutkainen, niin en ole asettanut tarkempaa aikataulua, sillä halusin tavata varjoesittelijöitä ja lukea nämä asiakirjat. Ja SDn varjoesittelijä ei valitettavasti päässyt eilen paikalle ja huomasin, että hän ei ole aivan hän ei ole kovin hyvässä kunnossa nyt, mutta toivon, että hänen kanssaankin pystyn vielä keskustelemaan. 27. päivä tammikuuta olisi tarkistusten määräaika. Toivoisin, että se onnistuu. Silloin se olisi sama kuin näissä kaasutoimissa laitteissa mittatilaus kohtelua pitää selvittää, samoin tätä viiden vuoden määräaikaa. En edelleenkään ymmärrä, miksi edelleenkin edellytetään paperikopioita vaatimusten mukaisuusvakuutuksesta eikä verkkoversio kelpaa. Tähän asiaan haluaisin vielä paneutua ja aion yrittää laatia sellaisia muotoiluja, jotka helpottaisivat sen ymmärtämistä, minkä tyyppiset tavarat ja tuotteet kuuluvat soveltamisalaan ja mitkä eivät. Se, että halutaanko suojakäsineitä käyttää siksi, että manikyyri ei kärsi vai käsien suojaamiseksi kuumuudelta, niin nämä ovat vähän kaksi eri asiaa ja toivoisin, että tähän saadaan vähän lisää selvyyttä, jotta sellaisia tuotteita ei poisteta soveltamisalasta, jotka siihen oikeastaan kuuluisivat. Toivottavasti saamme aikaiseksi hyvää yhteistyötä ja pystymme käymään keskusteluja ennen lopullisia päätöksiä. Kiitos. Kiitos esittelijä ja nyt vaihdamme sitten taas puheenjohtajaa. <laughs> Um, okay, the next item is on unfair trading practice. No niin, seuraava kohta sitten esityslistalla on hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt elintarvikkeiden toimitusketjussa ja komission esitys alkakoon välittömästi. Komissio, olkaa hyvä, kuka teistä puhuu? Reba. Maria Reba ilmeisesti. Thank you. Uh, uh, we are I'm very happy to be here to present uh, the Commission's communication from July. Minulla on oikein suuri ilo olla täällä esittelemässä tämä kertomus. Ymmärsin, että valiokunta halusi myös tietoa tutkimuksesta, jonka olemme tehneet. Olemme tarkastelleet tilannetta jäsenvaltioissa en esittele tätä erikseen, mutta otan mukaan joitakin selvityksiä siitä, miltä tilanne näyttää jäsenvaltioissa ja se perustuu tutkimukselle. Tämä on tietenkin aihe, josta tämä valiokunta oli aikaisemmalla kaudella kovin kiinnostunut ja valiokunta on tietenkin yleisesti ottanut ollut vähittäissektorista kiinnostunut ja se on tietenkin tämän, näiden hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjunnan ytimessä. Ennen kuin menen tähän tiedonantoon, haluaisin lyhyesti kertoa, mitä tarkoitamme hyvän kauppatavan vastaisilla käytännöillä. Meillä on työmääritelmään, jonka mukaan kyseessä ovat käytännöt, jotka selkeästi poikkeavat hyvästä kauppatavasta ja ovat reilua kaupankäyntöä ja hyvää uskoa, hyvän uskon vastaisia. Esimerkkejä tällaista käytännöistä ovat esimerkiksi sopimus, lausekkeiden väärinkäyttö tai epäselvät sopimukset takautuvat muutokset yhden sopimuspuolen taholta – Tämä on usein mainittu ja sitten vaikeasti ennakoitavat maksut, jotka ovat yhden osapuolen käyttöön ottamia. No miksi sitten tästä aiheesta on tullut niin merkittävä viime vuonna? Käsittääkseni tämä liittyy siihen, mitä on tapahtunut elintarvikeketjussa. Elintarvikeketjussa on merkittäviä elementtejä, tai vaikutus on se, että olemme nähneet, että neuvotteluvallassa on selkeitä eroa, eroja, kun on vain muutamia suuria toimijoita ja paljon pieniä toimijoita. Tämä on vaikutus, minkä olemme nähneet markkinoilla. Rakenteellista keskittymistä on siis tapahtunut elintarvikeketjussa, eikä tämä varmastikaan koske ainoastaan vähittäispuolta, vaan myös ja tiettyjen tuotteiden osalta hyvin merkittävällä tavalla toimituspuolella. Olemme myös nähneet, että raaka-ainemarkkinat ovat jännittyneitä ja hinta, volatiliteetti, suurta kuluttajahinnat ovat painanalaisia olleet viime vuosina. Ja tässä tilanteessa on lisääntynyt riski tällaisten hyvien kauppatavan vastaisten käytäntöjen lisääntymiselle. Tästä syystä olemme nähneet niin paljon aloitteita, joilla näihin käytäntöihin halutaan pureutua. Aloitteista EUn tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla voidaan puhua. EU-tasolla meillä on vapaaehtoinen eh, supply chain-aloite ja jäsenvaltioiden tasoilla meillä on erityyppisiä tilanteita. Meillä on, no palaan tähän vapaaehtoiseen supply chain aloitteeseen vielä seuraavassa diassa, mutta jäsenvaltioiden tasolla meillä on erityyppisiä toimintamalleja, esimerkiksi lainsäädäntöä, joka, jota on otettu käyttöön, jolla pyritään nimenomaan puuttumaan hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin, eli UTP-käytäntöihin. Meillä on myös muutoksia kilpailulainsäädännössä tai saattaa olla jopa kilpailulainsäädäntöä jota ei ole hiljattain muutettu, vaan, vaan jota on nyt sitten sovellettu hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin. Sitten meillä on vapaaehtoisia järjestelmiä ollut viime aikoina jäsenvaltioissa ja sitten on vielä jäsenvaltioita, joilla ei ole ollenkaan mitään kohdennettua toimintaa, mutta suuntaus on se, että aloitteita on ollut yhä enemmän jäsenvaltioiden tasolla. Nyt haluaisin kommentoida näitä yksityiskohtaisemmin. Euroopan taso ensin. Jo monta vuotta elintarvikeketjun sidosryhmät ovat tehneet työtä ja sopineet vapaaehtoisista aloitteista, joilla pureudutaan hyvän tai kauppatavan vastaiseen käytäntöihin. Lopulta päästiin sopimukseen yli vuosi sitten tästä asiasta. ja sitä kutsutaan nyt todella supply chain aloitteeksi. Se aloitettiin viime vuoden syyskuussa. Tämä aloite, supply chain aloite, on aloite, jossa määritellään hyviä käytäntöjä, joista on sovittu kaikkien sidosryhmien välillä. Tämä oli ensimmäinen vaihe prosessissa, joka johti kyseisen aloitteeseen. Se oli merkittävä saavutus. Kaikki sidosryhmät elintarvikeketjussa kykenivät sopimaan tietyistä periaatteista ja hyvistä käytänteistä, ja näistä annetaan myös esimerkkejä. Kuitenkin aivan kaikki merkittävät sidosryhmät eivät lopulta allekirjoittaneet tätä aloitetta johtuen siitä, että jotkut sidosryhmät olivat pettyneitä siihen, kuinka paljon rajoituksia aloitteessa oli periaatteiden täytäntöönpanon puolella. Meillä oli siis tilanteita, joissa jotkut siis sidosryhmät eivät tätä aloitteita pystyneet allekirjoittamaan, mutta periaattepuolella olivat kyllä siitä yhtä mieltä. Sitten jäsenvaltioista mainitsin, että Jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön UTP-lainsäädäntöä, joka on nimenomaan kohdennettu hyvän kauppatavan vastaisen käytäntöjen torjuntaan ja näette ne tässä kartalla. Meillä on vähän erilaisia ratkaisumalleja. Useimmiten on luettelo eri käytänteistä. Ja sitten saattaa olla hieman erilaisia täytäntöpanomalleja. Jossakin jäsenvaltiossa, vaikka tämä ei olekaan kilpailulainsäädäntöä, niin lain, äh, kilpailuviranomaiset kuitenkin ovat tässä vastuussa vihre- vihreällä, ne pitäisi näkyä Italian yksi niistä. Sitten täällä on muita erityisviranomaisia, jotka soveltavat tätä erityislainsäädäntöä. Tämä on siis yksi malli. Sitten mainitsin, että kilpailulainsäädäntöön on voitu tehty muutoksia. Suomessa on hiljattain käynyt näin. Tai sitten saattaa olla kilpailulainsäädäntöä, joka on vähän vanhempaa perua, joka perustuu taloudelliseen riippuvuuteen osapuolten välille ja suhteelliseen markkinavoimaan Saksassa. Tämä ratkaisu on käytössä. Sitä on aivan hiljattain vasta ruvettu täytäntöönpanemaan. Siinä oli tapaus yhtä suurta jakelia vastaan Saksassa. Sitten meillä on maita, nämä, nämä beigellä värjätyt maat täällä, joilla ei ole mitään julkista päätösten valvontaa mutta täällä on tapauksia, joissa on mentävä myös tuomioistuimien ja jotenkin rajoitettua sopimusoikeuden käyttöä. Sitten on joitakin maita, joissa on keskustelu menossa uusista puitteista. So what led now the Commission to put forward this communication. So what led... Niin sitten, mikä tähän toimintaan johti. Ensinnäkin tulimme siihen päätelmään, että yleisesti ottaen Euroopan kilpailulainsäädäntö on riittämätöntä, jotta voidaan näitä käytäntöjä torjua. Mainitsin kilpailulainsäädännön aikaisemmin, mutta kyseessä ei ole mitään kilpailulainsäädännön ydinalaa 141 artiklan mukaan ja muuten kansallisella tasolla saattaa olla jotakin erityispiirteitä. Meillä ei ole mitään 102 artiklan harmonisointia. Jäsenvaltiolla voi olla laajempi soveltamisala säännöksien osalta, jotka käsittelevät yleisen markkinavoiman väärinkäyttöä, mutta niitä, tässä niitä voidaan soveltaa laajemmin. Supply chain aloite on todella merkittävä saavutus. Sitä ei liikaa voida korostaa sen merkitystä ja sen potentiaalia. Sen avulla voidaan todella joustavalla tavalla ehkäistä ehkäistä hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä, mutta siinä on joitakin sisäänrakennettuja puutteita meidän mielestämme, jotka liittyvät täytäntöpanon valvontaan. Ja se onkin yksi syy, tärkeimmistä syistä sille, miksi tiedonannon halusimme antaa. Olimme myös sitä mieltä, että olisi hyvä korostaa sitä, että aika laajaa yhteisymmärrystä on näistä parhaista käytänteistä Euroopan unionin tasolla ja Tämähän ei ole mikään lainsäädännöllinen väline, emmekä mitenkään yritä yhdenmukaistaa tilannetta, mutta silti on mielestämme hyvä tuoda esille, että meillä on olemassa konsensus siitä, mitä ovat hyvät käytänteet elintarvikeketjussa. Tämä on taustaan tiedon annollemme. Vielä tästä täytäntöönpanon valvonnasta siinä äm, tiedonannossa korostamme sitä, kuinka tärkeää tämä valvonta on kansallisella tasolla. Keskustelu on käyty siitä, miksi komissio ei ehdottanut jotakin vahvempaa, voimakkaampaa välinettä kuin vain tiedonantoa. Ja tähän on tietenkin useita syitä. Ensinnäkin, varmaankin teinkin tämän jo selväksi, että meillä on tämä kotimainen taso, mon, monia käytäntöjä todetaan kansallisella tasolla ja tiedämme, että monissa jäsenvaltioissa on jo tällaisia, tällaisia sääntöjä tai niitä ollaan suunnittelemassa. Tämä on suuntaus. Jos meillä olisi lainsäädännöllinen väline, niin silloin se keskittyisi täytäntöpanon valvontaan ja saattaa olla vaikea löytää yhden koon ratkaisuja. Tämä oli varmasti selvä jo aikaisemmissakin diakuvissa, kun näitä kuvia katsottiin, karttoja katsottiin, eri jäsenvaltioissa on löydetty erilaisia ratkaisuja. Sitten viimeinen syy, joka on hyvin tärkeä, koskee sitä, että supply chain-aloite on nyt vain vähän yli vuoden vanha ja ajattelimme, että sillä pitäisi antaa mahdollisuus osoittaa oma arvonsa Nämä ovat kaiken kaikkiaan syyt tiedon antomme takana. No tiedon annon annosta haluaisin todeta, että se on suunnattu markkinatoimijoille, jäsenvaltioille komissiolle. Se on rakennettu kolmalle pilarille. Supply Chain aloitteen tukeminen yhtäältä, jota jo korostin ja sitten toisaalta EUn laajuiset parhaiten käytänteiden periaatteet ja kansallisen tason tehokas täytäntöpanon valvonta. Emme koskaan oikeastaan ajatelleet, että EU-tasolla pitäisi olla tällainen valvonta viranomainen, vaan tiedonannossa pyydämme, että jäsenvaltiot arvioivat kansallisia valvontajärjestelmiään. Supply chain-aloitteista ehkä vielä asia, jota en vielä maininnut, koskee sitä, että EU-tasolla rohkaisemme kaikkia markkinatoimijoita tiedonannossamme liittymään tähän aloitteeseen. Jotkut eivät ole näin vielä tehneet. Mainitsemme myös joitakin jäljellä olevia huolenaiheita koskien PK-yritysten osallistumista supply chainin aloitteeseen, koska ne eniten hyötyisivät eh, hyvien, kaup- hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjunnasta. Ja edelleen mainitsemme, kuinka tärkeää on saada aikaan kansallisia vapaaehtoisia koodekseja tämän aloitteen alla. Tätä, tällaista toimintaa tuemme. Uh, what are these EU-wide standards? Uh, Sitten EU-laajuiset standardit. Mainitsinkin jo nämä standardit, en voi mennä nyt niiden yksityiskohtiin, mutta konsensus näissä vallitsee. Ja nyt haluaisin korostaa vain sitä, että olemme pyytäneet jäsenvaltiota tarkastelemaan, ovatko niiden sääntelypuitteet näiden periaatteiden mukaisia. Jäsenvaltioiden olisi siis tarkasteltava voimassa olevaa lainsäädäntöä, ei ainoastaan täytäntöönpanon valvontapuolta, vaan myös lainsäädännön eh, ja käytäntöjen sisältöä ja tapaa, jolla käytäntöihin puututaan, koska saattaapa olla sellaista suuntausta, niin kuin monilla aloilla nähdään, että, että, että tehdään liiankin tiukkoja sääntöjä ongelman juurimiseksi. Tiedonannossa mainitaan tarve uskottaville pelotevaikutuksille, mutta hyvin tärkeä asia, aivan avainasia, ei koske niinkään sitä, kuinka minkälaisia valvontajärjestelmiä on, vaan se, että käytännössä valvontajärjestelmät toimivat ja näin ollen pitäisi olla mahdollisuus tehdä luottamuksellisia valituksiakin mahdollisesti yhdistettynä mahdollisuuksien tehdä tutkimuksia. Tämä niin sanottu pelotus, pelottu, pelotustekijä on tässä, pelottelutekijä on tärkeä. Tässähän puhutaan nyt sopimussuhteista. Tietenkin yksi osapuoli on toisesta osapuolesta riippuvainen. Ja tässä on selkeästi todella sellainen pelko, että jos heikompi osapuoli avoimesti tuo esille nämä huonot käytänteet, niin tästä voi tulla kostotoimia ja, ja, ja siksi on tärkeää, että on luottamukselliset valitustiet ja tutkimusmahdollisuudet. Tässä siis lyhyesti se, mitä tiedonanto tarjoaa ja mitä olemme tutkimuksesta oppineet. Mitä nyt sitten tapahtuu seuraavaksi? Olemme nyt arviointivuoden alla. Olemme tilaamassa tutkimusta koskien supply chain-aloitetta ja kansallisia foorumeita ja tulemme yksityiskohtaisemmin analysoimaan kansalliset puitteet ja tapaamme jäsen valtiot, voitta voimme mm, helpottaa koordinaatioita jäsenvaltioiden välillä ja vaihtaa hyviä käytänteitä. Ja keskustelemme myös jäsenvaltioiden kanssa siitä, kuinka siellä arvioidaan omia järjestelmiä. Olemme myös luvanneet raportoida parlamentille ja neuvostolle arvioinnin tuloksista, joihin siis ryhdymme ensi vuonna. Ja sitten tietenkin kertomuksen myötä mm, teemme suosituksia siitä, tarvitaanko pidemmälle menevää EU-tasoista toimintaa. Toivon, että tämä antoi nyt katsauksen siitä, mitä, mistä komission tiedonannossa ja tutkimuksessa on kysymys. Ja nyt mielellään vastaan kysymyksiin. Kiitoksia. Um, thank you very much. Sorry, we were just discussing... Kiitos. Tässä vähän neuvonpitoa pidetään samalla. Olemme nyt vähän myöhässä aikataulusta, joten jos esittelijä ja varjoesittelijät aivan lyhyet puheenvuorot haluaisivat käyttää ja esittää kysymyksiä, niin se sopisi nyt, mutta kysymyksiä voidaan esittää myös myöhemmin. Meidän pitäisi seitsemässä minuutissa päättää tämä kokous, nimittäin Jakovic. Kiitos. Puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Näyttää siltä, että teema on niin olellainen ja monimutkainen, että kyllä on muutamassa minuutissa vaikea selvitä sitä esittelemään. Ensinnäkin kiittäisin Rebinderiä alustuksesta ja hän kuvasi pääongelmat, jotka liittyvät liittyvät hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin elintarvikeketjussa. Keskustelu aloittaa myös meidän työmme, työmme omalla mietinnössä, jonka tavoitteena on luetteloida ja saada aikaan yhteisiä ehdotuksia, erityisesti sellaisia, jotka kaikki voivat hyväksyä, että miten näitä hyviä, hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä voidaan estää. On tehty monia tutkimuksia, komissiokin on tehnyt, ja siitä tulee esille, että hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt ovat yleisiä. Niillä on pahoja vaikutuksia erityisesti pk-yrityksille. Se rajoittaa niiden kykyä toimia markkinoilla ja myöskin tehdä riskisijoituksia, riskiinvestointeja ja ennen kaikkea estää rajat ylittävää toimintaa. Vaikutukset ovat lopulta sitten haitaksi koko EUn taloudelle. Ja tämä alkutyöllämme valiokunnassa tarkoittaa myös sitä, että tarvitaan keskustelua ja olen kovin avoimin mielin kuulemaan teidän näkemyksiänne. Millä tavalla nyt tahansa haluattekin kommunikoida näkemyksenne tästä minulle, niin se käy. Ja otamme ne hyvin tarkasti huomioon kaikki ehdotukset ja meillä eh, tiettyä kokemusta tässä on jo. On edustaja Pildin mietintö, De Jongin mietintö, on jo ryhdytty toimiin, joiden tarkoituksena on määritellä markkinoilla esiintyvät hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt. Ja tammikuussa 2012 myöskin hyväksyttiin parlamentissa asiaa koskeva päätöslauselma, jossa painotettiin, että näillä ongelmilla on eurooppalainen laajuus ja luonne, ja sen vuoksi ne vaativat sitten vastaavaa sääntelyä, johon liittyy valvonta ja sanktiot. 2013 tammikuussa tuli myös vihreä kirja hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä ja tärkeä askel komissiossa oli forum, korkean tason foorumi, jossa käsitellään elintarvikeketjuun liittyviä käytäntöjä. Tämä mainittiin jo Rebinderin alustuksessa. Ja sitten myös tämä itsesääntelyn luonteen saanut toiminta. Mutta sillä on tietysti omat rajoituksensa, siis eh, se sitoo vain niitä, jotka ovat tähän aloitteeseen päättäneet lähteä mukaan. Ja tämän vuoden heinäkuussa sitten tuli komissiolta tiedonanto Euroopan parlamentille, jossa halutaan torjua hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä eh, elintarvikeketjussa yritysten kesken. Ja on laaja kirjo erilaisia sääntelykehyksiä, jotka ovat, ovat eri tavalla sitouttavia. Meillä on hyviä, hyviä käytäntöjä ja monia muita ratkaisuja. Ja nyt haluan hyvin selkeästi sanoa, että vaikka meillä on näin paljon erilaisia asiakirjoja ja myöskin ihan konkreettisia säädöksiä, niin on suuria eroja siinä, miten hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä torjutaan. Eli tässä tulee esille eräänlainen patologia, kovin hienostunut kuitenkin. Ei ole oikeuskehystä olemassa EU-ssa, eikä mekanismia, jolla voitaisiin toimeenpanna säännökset, jotka koskevat hyvän kaupatavan vastaisia käytäntöjä. Kilpailulaki ei käsitä kaikkia käytännössä esiintyviä hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä. Ei ole edes yhtenäistä määritelmää sille, että mitä hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt ovat elintarvikeketjussa, elintarviketuotannossa. Eri jäsenvaltiot, ja Rebinderkin tästä puhui, tekevät sääntelytoimia omassa piirissään. Niillä on sitten hyvät tai huon, vähemmän hyvät vaikutukset. Ja heidän keskuudessa sitten kasvaa sellainen äh, vakaumus, että, että vapaaehtoinen sääntely ei riitä. Sen vuoksi pyritään laatimaan asiasta yhä enemmän säädöksiä. Mutta kuitenkin osallistuminen tähän vapaaehtoiseen aloitteeseen on nimenomaan vapaaehtoista supply chain aloitteeseen. Ja näyttää siltä, että täytyy saada aikaan yhteiset periaatteet, joiden mukaan näitä väärinkäytöksiä torjutaan ja miten näitä, tätä sääntelyä toteutetaan. Meidän edessämme on tehtävä, että meidän täytyy muodostaa omakantamme omassa mietinnössämme joka osoittaisi yksiselitteisesti, että mitä sääntöjä täytyy EU-tasolla asiassa hyväksyä ja että millä tavalla voidaan yhtenäistää jo olemassa olevia sääntelyjä niin, että ei luoda uusia sääntöjä, mutta ratkaistaan ongelma. Sitten haluaisin pyytää Rebineriltä selvennystä seuraaviin huolenaiheisiin tai kysymyksiin. Oma-aloiten mietintö Euroopan parlamentissa ensinnäkin, joka koskee vähittäiskauppaa 2013 vuodelta joulukuusta. Siellä vedottiin komission, että tutkitaan mahdollisuuksia, että säännökset toteutetaan niin, että eliminoidaan tämä pelotevaikutus. Rebinder puhui tästä pelotevaikutuksesta. Haluaisin pyytää konkreettisia tietoja, että mitä toimia on tehty, jotta tämä pelotevaikutus on, olisi voitu poistaa. Ja sitten viimeinen kysymys teille, Rova Maria Rebinder. Ettekö todellakaan näe mahdollista ryhtyä niin tehokkaisiin sääntelytoimiin, että tämä patologia, tämä prosessi, joka perustuu juuri hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin, joka koskee ennen kaikkea pk-yrityksiä, että tehokkaalla tavalla se voitaisiin saada poistettua Euroopan markkinoilta. Minulla on se vaikutelma ja varmaankin puhun monien yrittäjien nimissä ja yritysten nimissä, että jos vedetään pelkästään mahdollisuuteen, että on itsesääntely, että toimitaan paikallisilla markkinoilla ja ne kaikki omaan tahtoon toimijoiden keskuudessa ei riitä tässä tapauksessa. Täytyisi olla hyvin päättäväisiä työssämme, puhua päättäväisellä äänellä ja kieltää tällaiset käytännöt ja niin, että sinillä on, että on olemassa vaikutus niitä kohtaan, jotka sellaisia haluaisivat käyttää. Kiitoksia. Brilliant, thank you. Just, uh... Kiitoksia. Aloitimme myöhässä tänä iltapäivällä. Ja meillä oli tässä nyt kaksi tärkeää asiaa, niin äh, sanoisin, että voisimme huomenna aamupäivän päätteeksi palata tähän aiheeseen, jos tarvetta on, mutta voisimme tehdä nyt vielä lyhyen kierroksen tässä asiassa, sillä haluaisin koordinaattoreiden kokouksen päästä aloittamaan viimeistään 20 vaille. Ja Gal Palch seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota tästä esityksestä. Pahoittelen Rova Koratsa Biltin puolesta. Hän ei päässyt kokoukseen tänään ja hän pyysi, että minä esittelisin seuraavat asiat. Hän pitää hyvänä sitä, että pidämme vähittäiskaupan tär- korkealla asialistalla ja hän haluaisi rohkaista äh, Jatskeviciä tekemään yhteistyötä ja rakentamaan jo saavutettujen talousten päälle mukaan lukien Koratsa Biltin tekemä työ. jotta saadaan aikaan reilummat, kunnollisemmat vähittäismarkkinat. Ja on myös vähittäiskaupan toimintasuunnitelma ja vihreä kirja ja B2B kaupasta. Hän pitää hyvänä komission vahvaa tukea supply chain aloitteelle. On, hän pitää hyvänä myös sitä, että reilut kauppakäytänteet pidetään korkealla. niitä on valvottava ja itse sääntelyn kauttakin mentävä eteenpäin. Me olemme siirtyneet nopeasti eteenpäin. Ensin koko ongelmaa kiellettiin ja nyt käydään jo rakentavaa dialogia. Hän uskoo, että päästään parhaisiin tuloksiin yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuksien kautta. Voimme edelleen päästä eteenpäin rakentavassa vuoropuhelussa, jonka olemme saaneet rakennettua sidosryhmien kanssa. Hän rohkaisee kaikkia sidosryhmiä osallistumaan tähän aloitteeseen ja hän rohkaisee myös kansallisten foorumeiden perustamista. Pyrimme saada aikaan vapaata liikkuvuutta ja asetautumisoikeus tai sidosryhmien on kannettava oma vastuunsa ja toimittava avoimesti. Seuraava askel koskisi vuosittaista vähittäiskaupan pyöräpöydän tapausta, jonka kun parlamentti järjestää ja siellä voidaan keskustella ja arvioida tapahtunutta edistystä. Rova Koratsa Bilte odottaa rakentavaa yhteistyötä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia. Děkuji, paní předsedající. Já jsem si vědoma, že eh, nám čas... Kiitos, puheenjohtaja. Tiedän sen, että aikataulu on tiukka ja sen vuoksi Haluaisin puhua sen puolesta, että käsittelemme asiaa yksityiskohtaisemmin myöhemmin. Neljä konkreettista kysymystä kuitenkin jo nyt komissiolle. Mäkin haluaisin kiittää alustuksesta ja esittelijän alustuksesta myös. Mielestäni hän mainitsikin jo paljon siitä, mitä haluaisin mainita itse. Siis yhdyn tähän, että suhtaudutaan skeptisesti vapaaehtoiseen järjestelmään. Se on kyllä mielenkiintoinen aloite, mutta haluaisin mainita, että myöskin sen jälkeen, kun komissio on lähtenyt aloitteeseen, niin siinä ei kuitenkaan ole viljelijöitä mukana, eikä liha-alan, lihajalostusalan toimijoita ole mukana. Tiedämme myös, että monet PK-yritykset eivät ole mukana, vaikka emme nyt kyllä prosenttiosuutta voi, voidakaan määritellä, mutta heidän mukanaolo on hyvin tärkeä tällaisen aloitteen tai välineen menestyksen kannalta. Toinen kysymys. Se koskee katteiden katteiden määrää vähittäiskaupassa tarvikkeessa. Olen tätä kysynyt komissiolta, mutta kiinnostaisi, että onko komissiolla tilastoja keskimääräisestä katteesta perustavanlaatuisissa elintarvikkeissa vähittäiskaupassa jäsenvaltiossa. Ja tästä juontuu kolmas kysymys vielä. Nyt jos analysoidaan yksityiskohtaisesti hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen äh, vaikutuksia äh, loppukäyttäjä kuluttajaa kohtaan. Mitkä ne ovat? Ja sitten viimeinen huomioni koskee eräänlaista yhtäläistä kohtelua eri jäsenvaltioissa. Sisämarkkinoilla on kansallisellakin tasolla erilaisia toimintoja, oli sitten kyse tuottajista tai maahantuojista ja niin edelleen jotka voivat harjoittaa erilaisia kauppatapoja kumppaneita kohtaan. Onko komissio sitä mieltä, että, että tämä olisi sisämarkkinoihin liittyvä asia? Missä mielestä tapahtuu? Onko teillä tietoa? Viki, je vais faire très vite. Kiitos Viki, hyvin lyhyesti. En usko, että tätä ongelmaa kovin nopeasti ratkaistaan, koska ongelman ydin on epäoikeudenmukaisuudessa. Kahdella puolella on hyvin erikokoiset toimijat, hyvin suuret toimijat yhdellä puolella ja toisella puolella valtava määrä pikku PK-yrityksiä ja monissa jäsenvaltioissa pohditaan, kuinka tähän pureudutaan. Ranskassa esimerkiksi ollaan vähän sodattu jo huovattu, järjestelmät eivät aina olleet samoja. Nyt olemme tuossa käsittelemässä asiaa jo ja pelkään, että emme siihen helposti ratkaisua löydy, löydä, mutta tietenkin liikkeellä pitää pysyä hyvin lyhyesti kaksi kysymystä, täsmällistä kysymystä. Ensinnäkin tiedämme, että ottaen huomioon osapuolien eri koot, niin pelkotekijä on hyvin tärkeä. Pienet yritykset pelkäävät nousta isoja vastaan, koska vaarana on, että, he, että heidän kanssaan ei sitten enää kauppaa käydä. Tästä yksi kysymys Onko niin, että kaikki täällä tekemämme työ joidenkin vuosien aikana, jonka kautta on haettu vaihtoehtoisia malleja, tuomioistuinmenettelyihin, niin pk-yritykset ehkä pelkäävät enemmän tuomioistuinkäsittelyjä, niin onko kaikki nämä välittäjäratkaisut ja vaihtoehtoiset menettelyt asioita, joita voitaisiin käyttää hyväksi tässä kysymyksessä niin, että voitaisiin saada ratkaistua näitä eri tilanteita, joita ei voida oikein hyväksyä. Onko, olisiko tämä yksi mahdollisuus? Tietenkin sitten tämän kysymyksen samalla sekä esittelee että komissiolle. Eli voitaisiinko tällaista välittäjäratkaisua käyttää näissä kysymyksissä? Sitten 28 eurooppalaisen asiantuntijan lausunnot, jotka on tässä kerätty. Tässä on yksi, joka ei ole ollenkaan hölmömpi, miksipä ei annettaisi luetteloa, jossa olisi tällaiset niin sanotut mustat ja harmaat käytännöt, niin että vähän jäsennellymmin näitä huonojakin käytäntöjä lueteltaisiin. Ei meillä on nyt ole tällä hetkellä mitään lainsäädännöstä välinettä tulossa, mutta kun on annettu näitä myönteisiä vaihtoehtoisia suosituksia, jotka ovat tässä supply chain aloitteessa, niin voitaisiinko ajatella, että olisi tällainen musta lista ja harmaa lista, jossa selkeästi mainittaisiin näitä ja, laitettaisiin jakeluun, jossa kerrottaisiin, mitä erilaisia epäsuositeltavia käytäntöjä olisi olemassa. Voitaisiinko tässä asiassa mennä vähän pidemmälle ja vähän nopeammin? Kiitos ja ratanti. Yritän puhua hyvin lyhyesti. Tämä on hyvin kiinnostava aihe ja luulenpa, että tämä koskettaa yhtä aivan kaikkein tärkeimmistä asioista, eli että kuluttajille taataan se, että elintarvikeketjussa eri suhteet ovat asianmukaiset. Tämä on myös erityisesti maatalous maailmassa ja pk yritysten piirissä hyvin tärkeä. Now we're getting some translation. Thank you. Ah, niin, tässä oli vähän näitä tulkkausongelmia. Tra fare veloci e dover parlare lentamente. Niin, aina on vähän, vähän vaikea, että välillä puhutaan liian hitaasti, välillä liian nopeasti. Yritämme puhua hitaasti ja hoitaa asia nopeasti kuitenkin alta pois. On siis hyvin tärkeä asia kyseessä. Euroopassa on havaittu, että suuret eh, jakeluyritykset ovat kovin keskittyneitä. Kun katsotaan omien maidemme kaupunkeja, niin sielläpä näkyy aina samat, samat nimet kaikkialla Italiassa, Saksassa, Ranskassa. Suurin piirtein samat nimet pyörivät. Kollega Rosforio puhuikin näistä pienistä yrityksistä, joilla ei ole todellista kaupallista valtaa. Joten on hyvin hyödyllistä ja tärkeää toimia niin, että tulevaisuudessa suuri jakelijat eivät tekisi selvää näistä tuottajista niin, että tuottajahintoja painettaisiin alas. Haluaisin esittää kysymyksen komissiolle. Kun ajatellaan näitä huonoja käytäntöjä, kuuluuko näihin myös nämä private labelit, nämä kaupojen omat merkit, niin että voidaan oman merkin alla panna kauppaksi näitä eri tuotteita, jotka toiset yritykset ovat tuottaneet. Tämä tietenkin vaikuttaa paljon ostopäätöksiin, eikä se takaa kuluttajalle tuotteen tunnistamista ja se myös evää tuottajayritykseltä tämän mahdollisuuden. Onko tämä käytäntö, jota komissio alkaa analysoida? Pitäisikö tältä alalta tehdä jotakin muutakin kuin vain tämä vapaaehtoinen aloite, niin kuin se nyt on esitelty? Kiitoksia. Commission briefly. You can always come back in niin, Komissio, haluatteko lyhyesti vastata? Voitte vastata kyllä myös kirjallisesti. Two, eh, it will... Niin, totta, kello on jo 20 vaille melkeinpä ja en pysty vastaamaan kaikkiin nyt yksityiskohtaisesti, mutta hyvin, hyvin nopeasti. No niin, nyt ilmeisesti tulkkauksen kanssa on ongelmia the channels Kanavien kanssa jotain häikkää. Okay, now we're hearing the English. Thank you. Thank you. Okay. Nyt kuulen tämän englanninkin. Niin en vielä vastannut mihinkään kysymyksiin. Totesin vain, että en voi vastata kirja, yksityiskohtaisesti. Voisitteko huomenna tulla tänne ja vastata silloin? Sopisiko se jäsenille ja komissiolle myös? We've had, um, nearly half an hour of Meillä on ollut lähes puolen tunnin ajan kysymyksiä valiokunnan jäseniltä ja uskoisin, että komissio haluaisi niihin kyllä vastata. Ja huomenna 10 yli 11 siihen olisi aikaa. Tai sitten vaihtoehtoisesti myöhemmässä kokouksessamme, mitä esittelijä haluaisi tehdä. Tomorrow. Käykö huominen? Ja nie niin, widzę Tomorrow is good. Nie, jest to sille. Okay. I see the S&D. Is that okay for... ST, STlle sopii, EPPlle, Rochefortille. sopiko huominen? Olen kyllä täällä, mutta minulla on samaan aikaan toinen kokous. More formal and then we'll be reported back to you. Is that okay? No, jos sitten briefaamme sinua. Ja kyllä komissiollekin sopii. No kiitos tästä joustavuudesta ja ymmärryksestä. Ja nyt sitten siirrymmekin suoraan koordinaattoreiden kokoukseen. Thank you, everybody. So that will start at about quarter past 11 latest tomorrow.